Well, now that Mrs. Ruder is here, we can definitely start, because she is our most regular and persistent. Uh, Koska Rova Ryyle on paikalla säännöllisesti niin kuin aina, niin voimme aloittaa. Hän on todella säännöllinen, vaikka herra Korori Kampuskikin on. Jollain olen tyytyväinen, Rova Vera esittelemme on paikalla. Hän tulee johtamaan iltapäivän keskustelua edelleen. Haluan toivottaa tervetulleeksi pääosasto Sankon työryhmän Sabine Le Prenier muun muassa on paikalla sieltä. Kaikki muutkin ovat erittäin tervetulleita näiden kahden mainitsemani lisäksi. Sitten jatkamme keskustelua lausunnostamme koskien lääkinnällisiä laitteita. Ennen kuin ihan tähän mennään, jotkut ehkä kuulittekin tämän, mutta ehkä ilmo- tekisin tärkeän ilmoituksen niille teistä, jotka seuraavat kokousta verkossa. Aika moniahan teitä on ja aika varmasti lääkinnällisen alan edustaja on myös seuraamassa. Me saimme tänä aamuna uutisen siitä, että herra Neven Mimitsa on nimitetty kuluttajan suoja komission ehdokkaaksi. Hän tulee Kroatiasta, hän tulee liittymään, maahan liittyy ensimmäinen heinäkuuta virallisesti EU-hun. Ja mielestäni tämä on erittäin hyvä nimitys tietysti me järjestämme tämän kuulemisen. En tietenkään voi ennalta päättää lopputulosta, mutta me, jotka muutama viikko sitten kävimme Kroatiassa, meillä oli ilo tavata häntä ja keskustella hänen kanssaan jostain kysymyksestä, joiden parissa hän haluaa työtä tehdä, niin tämä valiokunta on vastuussa nimittämiskuulemisesta. Toivottavasti pystymme järjestämään sen mahdollisimman nopeasti, joten teiltä se tullaan kertomaan tästä päivämäärästä jatkossa. Ympäristövaliokunta tietenkin on mukana tässä, kun kuuleminen järjestetään. Kuulette siitä sitten myöhemmin tarkemmin, mutta ajattelin vain, että ehkä haluatte kuulla sen jo nyt minultakin. Sitten alamme keskustella lausuntoluonnoksistamme. Ympäristö elintarvikevirastosta Rova Roth Berend on siellä esittelijänä ympäristöasian valiokunnasta. Tässä on kaksi tärkeää ehdotusta. Toinen koskee asetusta lääkinnällisistä laitteista, tämä on uudelleen laatiminen olemassa olevasta direktiivistä, ja sitten on myös in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetusta lääkinnällisestä laitteista tehty teksti. Olen erittäin iloinen, että Rova Bera on ollut näin ahkera näissä kysymyksissä. Nyt me voimmekin jo tutustua hänen lausuntoluonnokseensa. Hän voi itse sen esitellä. Ja sitten pyydän professori de kamposea, joka on varjoesittelijänä ST-ryhmästä, kommentoimaan. En näe Rova Parvan Novaa paikalla, mutta ehkä hän vielä tulee. Rova Rylhän on varjoesittelijä ja minulla on myös muistio herra Ashley Foxilta, joka on omasta ryhmästäni niin varjoesittelijä. Tulen lukemaan tämän teille myös. Ehkä annakin tässä suoraan puheenvuoron Rova Beralle. Olkaa hyvä. Merci, Monsieur le Président, euh, mes chers collègues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission paikan päälle samoin tervehdin sihteeristön jäseniä, koska meillä on monimutkainen aihe edessä. Yritän puhua mahdollisimman tiiviisti. Mitä tulee minun tekstiini niin näistä laitteista, halusin puhua ensinnäkin sovellutusalasta. Minusta oli välttämätöntä selventää estetsin tarkoituksellinen tarkoitetut laitteet, jotka ne eivät ole siis lääkinnällisiä, mutta niihin liittyy samanlaisia piirteitä kuin värillisiin mm, piilolinsseihin tai ri, rintaimplantteihin teksti voi tuntua epämääräiseltä tai se voi olla jopa ristiriitainen näiden lääkinnällisten te- laitteiden kanssa. Lisäksi on tällainen myönteinen lista. Tämä ei tuntunut sopivalta. Siihen liittyy kattavuusongelma ja ajankohtaisuusongelma. Jotkut tekniikat, jotka eivät ole tällaisia äh, invasiivisia, kuten äh, radio... Mm, niin une définition spécifique. Tämän pitäisi ottaa kaikki tuotteet mukaan, joihin liittyy tällaisia piirteitä, jotka liittyvät lääkinnäisiin laitteisiin. Minä tulen vielä täsmennettämään tätä määritelmää, jotta voin vakuuttua siitä, että se on johdonmukainen ja sul voimme sulkea pois tiettyjä tuotteita, kuten korvakoruja, mutta haluaisin tuki sitten ainakin tätä periaatteessa tällaista määritelmää kuin luetteloa. Sitten haluaisin käsitellä luokittelusääntöjä. Yksinkertaisesti olen tehnyt joitakin pieniä muutoksia sääntöihin 1921 liitteessä 7, jotta vältyttäisiin tiet, se, että tietyt tuotteet eivät näytä siltä, että niihin liittyy minkäänlaista riskiä tällä hetkellä, ja sitten niitä ei alisteta turhiin raskaisiin toimenpiteisiin. Ajattelen tässä erityisesti sääntöä 21 ja joitakin Äh, hammaslääketieteellisiä välineitä ja nenäspreitä, jo, jotka, joita voitaisiin pitää riskialttiina välineenä. Kuitenkin, koska puuttuu täydellistä harmonisaatiota tiettyjen tuotteiden tai aineiden kohdalla, en usko, että täytyy mennä poistamaan tätä sääntöä sentään. Tässä täytyy puhua nyt selkeästi, joko voidaan perustella, että vastataan lääkinnällisen laitteen määritelmää. Siinä tapauksessa syvällinen valvonta täytyy varmistaa, jotta voidaan taata, että mitään riskejä tähän ei liity tässä tapauksessa. Kolmosluokan luokittelu komission ehdotuksen mukaan tuntuu aivan perustelulta. Tai vastataan määritelmään puhutaan lääkestä ja silloin käytetään lääkedirektiiviä taustalla. Tai sitten näihin tuotteisiin ei ole mitään syytä pitää näitä tuotteita lääkinnällisillä laitteina ja niitä niitä pitää käsitellä toisen lainsäädännön yhteydessä. Jos me haluamme vahvistaa lainsäädäntöä lääkinnällisistä laitteista, meidän täytyy olla selkeitä sen suhteen, mitä sen pitää kattaa ja minkä tasoisia riskejä haluamme kehystää ja millä tavalla. Tämän takia meidän pitää välttää niin kuin, paljon kuin mahdollista tulkintavaihtelua jäsenvaltioiden kesken koskien näiden tuotteiden asemaa. Sitten käsittelen äh, artiklaa 15 ehdotuksessa. Minun mielestäni on tällainen todellinen harmaa vyöhyke koskien uudelleenkäsittelyä tässä on oikeusta tyhjillä selvästi. Lääkinnallinen laite tällä hetkellä esitellään joko käyte, uudelleen käytettävänä, se on tietty käyttömäärä, käyttöikä, tai sitä käytetään vain kerran, ja näin ollen sitä ei voi periaatteessa uudelleen koskaan. On kuitenkin yhä enemmän tällaisia tuotteita, joita voidaan käyttää vain kerran, mutta kuitenkin ne voidaan uuden käsittelyllä, muuttaa. Se on mahdollista. Näin tehdään joissakin sairaaloissa, joissa uudelleen käsitellään lääkinnällisiä laitteita, joita voidaan periaatteessa käyttää vain yksi ajattelen ehkä joitakin katedreja tai äh, muita laitteita. Ehdottaisinkin, että kun luokitellaan yht, yksinkertaista käyttöä, siihen tarvittaisiin todellinen tieteellinen todiste tai tekninen todisteaineisto, jonka tekee jo valmistaja, ja todetaan näin, että tuotetta ei voi uudestaan käyttää. Tätä voidaan hiukan hienosäätää, mitä tarkoitetaan tieteellisellä todistuksella. Ehkä voidaan rajoittaa tämä demonstraatio vain niihin tuotteisiin, joiden kohdalla selvennys on tarpeen. Se ei ole välttämätöntä esimerkiksi ehkäisyvälineiden kohdalla. Ei silloin kun tällainen demonstraatio on sitten tehty, lääkinnällinen väline, sitä ei enää voida uudelleen käsitellä. Sitä käytetään siis vain kerran. Jos äh, valmistaja ei voida merkitä tuotetta sellaisena, että sitä voidaan käyttää vain kerran, vaan se, silloin sen tarkoituksena on käyttää sitä vain kerran. Siis valmistaja suosittaa, että käytetään vain kerran niin kuin Katar niin kuin äsken sanoin, mutta ei hän tarvitse osata sitäkään, että on täysin mahdotonta uudelleen käsitellä toisin kuin laiket, joita voidaan käyttää monta kertaa. Silloin pitää täsmentää, kuinka monta kertaa voidaan uudestaan käyttää, kuinka kauan, kuinka kauan miten pitää sterilisoida tarvittaessa ja niin edelleen. Sitten uudelleen käsitteli esimerkiksi sairaala, yritys. Hänen pitää varmistua siitä, että väline käsitellään turvallisella tavalla ja laillisesti Tähän lähestymistapaan liittyy se, että täsmetään jokaisen vastuut ja helpotetaan uudelleenkäsittelyä ilman, että tulee liikaa velvoitteita valmistajille. Nyt käsittelisin markkinoille saattamista riski, korkeariskisissä laitteissa, kun ajatellaan, tämä on yksi kaikkein ristiriitaisemmista kysymyksistä ehdotuksessa. Olen sitä mieltä, että olemme samaa mieltä siitä, että järjestelmä on puutteellinen ja sitä voidaan selvästikin parantaa. Maskulinut valtavasti hoitolaitteita, ne ovat yhä innovoivimpia, ajattelen sydänläppiä, joissa vältetään tämmöinen avoin sydänleikkaus tai, tai erilaisia implantteja, uuden tyyppisiä selkärangan tukilaitteita. Nämä laitteet eivät enää välttämättä tai siis laitokset eivät enää pysty välttämättä arvioimaan näitä laitteita, koska se on niin teknisiä me emme voi taata, että valvonta suoritetaan samalla tavalla kaikissa 20 erilaisessa virallisessa tahossa Euroopassa. Meistä on olemassa tällainen pysyvä tehokas ratkaisu, joka liittyy siihen, että annetaan keskitetyllä tavalla lupa markkinoille saattamiseen ja sitten on tämä järjestelmä, joka keskittyy vain ilmoitettujen laitosten sertifiointiin. Minä olen siis ehdottanut vaihtoehtoista järjestelmää Samoin kun vahvistetaan vaatimukset, joita sovelletaan ilmoitettuihin laitoksiin, joita komissio ehdottaa, painopisteen täytyy olla siinä, että asetetaan suuntaviivoja, siis suosituksia hyvistä käytännöistä, mitä tulee kriisin arviointiin, jotta voidaan välttää erilaiset arvioinnit ilmoituslaitoksissa Euroopassa. Sitten kun nämä suositukset on saatu voimaan, me saamme takeen siitä, että arviointeja hoidetaan yhtäläisellä tavalla – koko EUn alueella. Tarkoituksena olisi ensivaiheessa toteuttaa asiantuntijalautakuntia, jotta validoidaan kliiniset arvioinnit lääkinnällisten laitteiden kohdalla, jotka ovat kaikkein arkaluontoisimpia, jotka eivät kuulu suuntaviivojen alaisuuteen. Minä olen ehdottanut, että keskityttäisiin, keskityttäisiin tämä mekanismi kolmasluokan lääkinnällisen laitoksen voidaan sijoittaa ihmiskehoon. Tämä olisi muoto arvioida keskityllä tavalla Euroopan tasolla tai tuote voitaisiin hyväksyä tietyin ehdoin. Pitäisi muuttaa ehkä käyttötarkoitusta tai käyttöohjeita, antaa väliaikainen sertifiointi esimerkiksi, tai sitten voidaan evätä sen käyttö. Samat asiantuntijat laatisivat myös suuntaviivoja, näitä kuuluisia hyvien käytäntöjen suuntaviivoja, joita ja sitten sitä mukaan, kun nämä laitteet ovat käytössä, niitä, niistä saadaan tietoja ja voidaan analysoida näitä tietoja. Sitten kun suositukset on saatu aikaan tuotteista, niin tuote ei enää tarvitse asiantuntijalausuntoa, vaan voidaan käyttää perinteistä menettelytapaa. Näin järjestelmässä arvioida keskusteltavalla eri tuotteita ensin, mutta pikkuhiljaa keskityttäisiin vain kaikkein innovatiivisimpiin lääkinnällisiin laitteisiin. Tämä vaihtoehto mahdollista sen, että Euroopan tasolla voitaisiin parantaa valvontaa, jota ilmoitetut laitokset harjoittavat riskialtteista laitteista ilman, että vaarannetaan järjestelmä, tehdään sitä liian jäykäksi ja raskaaksi hallinnollisesti ajatellen ja toimittaisi kuitenkin uudenlaisen mukaisesti. Tässä mielessä olen ehdottanut sitä mahdollisuutta, että tieteellinen neuvosto ennalta toimisi, jotta ne voisivat nopeasti identifioida, mitä odotetaan kliiniseltä arvioinnilta tietyn tuotteen kohdalla erityisesti jälkimarkkinatilanteessa. Tässä vaiheessa meidän pitää olla erittäin valppaina, ettemme ota käyttöön mekanismeja, jotka voivat estää kilpailua kilpailukykyä tällä innovoivalla sektorilla. Sehän työllistää satoja tuhansia ihmisiä Euroopassa ja pääasiassa kyseessä ovat PK-yritykset. Olen myös sitä mieltä, että me voimme olla samaa mieltä siitä seikasta, että tietyissä erittäin innovatiivisissa lähinnä laitteissa, joita voidaan pitää kuitenkin riski, erittäin riskialteena, ainoa äh, sääntöjen mukainen arviointi ei enää riitä pelkästään. Siksi minun lähestymistapani mielestäni liittyy se etu, tai että se ainakin on hyvä kompromissi. Vielä lopuksi olen ottanut esillä jotakin pieniä muutoksia, mitä tulee uuteen lainsäädäntökehykseen. Mielestäni tämä tuntui perusteelta, kun ajatellaan näiden tuotteiden arkaluontoisuutta. Haluaisin tällaisen valmistella tällaisen vakuutusvelvoitteen, jotta se, tai vakuutuksen, jotta, se pystyy, jotta pystytään takaamaan vahingot, mahdolliset vahingot potilaille. Tämä piti mielestäni piti selventää, selventää myös, mitä vakuutuksen pitäisi kattaa. Mitä tulee korjaaviin toimiin, minusta oli välttämätöntä, että vastuut selvennetään, jotta vältetään vastuun äh, hälveneminen ja valpauden herkeäminen sitten vielä in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet. Olen siirtänyt säädökset lääkinnäisten laitteiden asetuksesta, jotka minusta sopivat tähänkin, ja lisäsin joitakin täsmennyksiä, jotta varmistetaan se, että otetaan huomioon kaiken tyyppiset geneettiset testit, joiden tar- tarkoitusperä on lääketieteellinen. Keskustelua kuitenkin käydään siitä, pitäisikö meidän ottaa mukaan tähän asetukseen ADN-kartatestejä esimerkiksi joiden tarkoitus ei ole lääkinnällinen itse asiassa, mutta kuitenkin niidenkin kohdalla ehkä voitaisiin ottaa huomioon asetuks, Haluaisin puhua teidän kanssa ennen kuin teen säädöksiä näistä kysymyksistä vielä, koska me emme ole vielä keskustelleet tästä kyseisestä asiasta. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, tässä minun alustukseni tänään. Kiitoksia. Well, thank you very much for your, uh, Kiitoksia. Te olette tehneet valtavan määrän töitä te olette tehneet paljon hyviä, arvokkaita tarkistuksia ja kiitoksia siitä, että olette käyttäneet ja jaatte asiantuntemustanne meidän kanssa. Meillä on nyt tässä paljon aikaa keskustella. Varjoesittäjät ovat paikalla. Antonio Criodi de Campos, Antonio Parvanova, Heidi Ryyle, joten aloitetaanpas äh, de Camposista. Uh, je, je dois Haluan kiittää kollegamme Nora Beraa, niin kuin tekin teitte. Hän on käyttänyt entistä ammatillista kokemustaan ja tietoaan ja laatinut tällaisen erittäin tietorikkaan analyysin aiheesta. Nyt siirryn englannin kieleen. European... Eurooppalainen prosessi äh, näiden äh, lääketieteellisten laitteiden autorisoimiseksi on hyvä ja tästä pitäisi pitää kiinni. Tässä järjestelmässä pyritään siihen, että potilaat pääsevät uusiin hoitoihin. Meidän täytyy nyt hoitaa nykyiset heikkoudet liittyen nimenomaan innovatiivisten laitteiden tuotteiden kliiniseen tutkimukseen niin, että parannetaan potilasturvallisuutta. Markkinoille tulee kuitenkin paljon enemmän lääkkeitä kuin innovatiivisia lääkkeitä. Lääkkeet ja lääketieteelliset laitteet ovat luonteeltaan hyvin erilaisia ja myös se, millä tavalla niitä käytetään. Nämä erot täytyy ottaa huomioon nimenomaan markkinoille saattamisen auktorisoimisen yhteydessä. Tämä voi johtaa viivästymisiin ja myös esteisiin pienille innovatiivisille yrityksille, eivätkä ne kuitenkaan välttämättä tarjoa yhtään sinne parempaa potilasturvallisuutta. Sen vuoksi pyydämmekin, että komissio antaisi tälle asiantuntijaryhmälle valvovan roolin. Esittelijän ehdotukset ehkä menevät hieman liian pitkälle tässä synkronisoidussa ehdotuksessa. Mutta olemme valmiita kuitenkin tekemään kompromisseja. Me ehdotamme kuitenkin tiettyjä muutoksia niin, että nämä ilmoitusviranomaisten työ helpottuisi sillä, että esimerkiksi suodatetaan näitä ilmoituksia. Niiden tulisi tehdä myös parempaa yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa me tarvitsemme myös enemmän avoimuutta, kun vahvistetaan näiden elinten asiantuntemusta kliinisellä alueella. Näitä elimiä ei pitäisi olla liikaa, eikä jokaisen elimen pitäisi hyväksyä kaikenluokkaisia laitteita. Pitäisi olla tietynlaiset kriteerit näille notifiointielimille, ja tähän kuuluu myös valvonta. Mitä tulee kliinisiin tutkimuksiin, niin huolimatta siitä, että kliin, lääketieteellisten laitteiden kliininen tutkimus on ihan erilaista kuin lääkkeiden kohdalla, niin uskomme, että enemmän voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin vahvistaa standardeja kliinisille tutkimuksille. Ja tämän täytyisi siis heijastua myös tähän asetukseen. Mutta hieman ongelmia on kuitenkin näillä tutkimuksella ennen markkinoille saattamista. Millä tavalla me voimme mitata jonkin lääketieteellisen laitteen tehokkuutta ennen kuin se on suorassa käytössä? Sehän on mahdotonta. Ja sitten yhden käytön laitteiden uudelleenkäsittely on hankala asia. Meidän täytyy varmistaa, että tämä uudelleenkäsittelyyn liittyy tarkat turvallisuusmääräykset ja että huomioidaan myös vastuukysymykset alkuperäiseltä valmistajalta niille, jotka uudelleen käsittelevät laitteen. Me tulemme esittämään tähän osaan tarkistuksia. Mitä tulee sitten markkinoiden jälkeiseen valvontaan, tämä on yksi avainkysymyksistä. Me tuemme aikaisempaa vahvempaa ja tehokkaampaa markkinoiden jälkeistä valvontaa. Me haluaisimme yh, yh, tällaisen yhtenäisen tietokannan ja tämä helpottaa jäljitettävyyttä ja avoimuutta. Sen lisäksi yhteydet valmistajiin täytyy, niin täytyy olla useampia. Ja täytyy siis noudattaa ennalta määriteltyjä standardeja. Yksi ongelma on ollut se, että ei ole ollut pääsyä kaikkeen tähän tietoon ja sen vuoksi me tarvitsemme enemmän avoimuutta päätöksentekoprosessiin samoin kuin niihin todisteisiin, joita toimitetaan ennen laitteen hyväksymistä markkinoille. Jäljitettävyys ja mahdollisuus tutkia asioita tietokannasta on hyvin tärkeää riippumattomille tutkijoille ja se on välttämätön väline avoimuudessa. Tässä on kysymys paremmasta ymmärtämyksestä lääketieteellisissä laitteissa ja parantaa myös potilaiden turvallisuutta. Tämä on hyvin vaikea, mutta myös hyvin vaikea tutkimus ja hyvin vaikea asetus meidän täytyy tehdä todella paljon töitä vielä tämän parissa. Ja me kuitenkin teemme vain lausunnon. Mutta uskon, että me voimme auttaa niin, että me saamme aikaan paremman lopputuloksen vastuuvaliokunnassa. Kiitoksia. Hyvä, että tällaista asiantuntevuutta valiokunnasta löytyy. Tiedän, että Rova Perna Varvanova myös tuntee asiaa, joten tässä on myös puhuja aikahan. Meillä on todella paljon. Vastaava aihe. Kaavasta kello neljä. Joten kerrankin voin sanoa, että käyttäkää vain aikaa reippaasti. Kiitoksia, tämä on rohkaisua, mutta asiakin niin, tai kaksi asiaa niin monimutkaisia, mutta myöskin tärkeitä, että todellakin ikävä kyllä, että meillä oli 54 artiklan komitea, koska esittelijäkin on näin joustava tässä. Jos on ollut hyvä työskennellä ei pelkästään kilpailussa Envin kanssa, mutta enemmän yhteistyössä heidän kanssaan. Kiittäisin esittelijä myös siitä, että pidetään kiinni IMKON toimivaltuuksista ja välttää sitten ongelmia ENVI-valiokunnan kanssa. Kaikki ne asiat, jotka todennäköisesti tulevat aiheuttamaan kovaa keskustelua tämän kahden, on sisällä ei pelkästään nämä jännitteet kahden valiokunnan kesken, vaan myöskin kansallisella tasollakin on parlamentarikojen välillä kyllä jännitystä. Erityisesti vahvistamiseen ja markkinoille saattamiseen ennakoivaa menettelyä. Näissä on tiettyjä jännitteitä. Tässä hän ehdottaa, että kolmasluokan laitteille tämä menettelytapa on sitova. Ja sitten myöskin, myöskin markkinoille saattamista ennakkoa menettely ottaa esiin näille kolmen laitteille. Ja EMA hallinnoi tätä. No, tämä on hyvin pitkälti samanlainen menettelytapa, mikä, on, mikä sitten onkin lopullinen ratkaisu, niin edustaja Vera voi ehkä löytää tästä jonkun kompromissin, siis sitovan mielipiteen ja Britolinssonin välillä. No meidän pitää katsoa sitten vielä, miten voimme IMKon kannalta saada tämän kompromissin aikaiseksi. Yleistä tarvitaan vahvistettua menettelytapaa, ja sillä on tarvetta – Teollisuus on huolestunut siitä, että keskitetty tai vahvistettu menettelytapa saattaa aiheuttaa viivästymistä. Mutta haluaisin ottaa esille, että potilaiden turvallisuus on tietenkin paljon tärkeämpää. Ja täällä on aika paljon tapauksia laitteista, joita ei ollut auktorisoitu USAssa ja sitten ne vedettiin sitten myöhemmin EU-markkinoilta pois ja ne on aiheuttanut ikäisen määrän, aikamoisen määrän ongelmia. Näitäkin asioita pitää siis katsoa, koska elintarvikevirasto sillä siellä Amerikassa on erilainen vastuu kuin taas meillä Euroopassa omalla laitoksillamme on että tämä menettelytapa on erilainen. Edustaja Bera, meidän pitää varmaankin ilmoittavan laitoksen vastuualueesta puhua, koska täällä on myöskin paljon laitoksia, jotka annat alihankkijoille toimia, eikä omia, oman talon asiantuntijoita näiden hoitamiseen. Tässä tyhjyy myöskin eturistiriitoja, ja mitä niistä tunnistaa sitten, jos niitä on olemassa todennäköisesti meidän pitää myöskin vahvistaa avoimuutta. Ja sitten koko markkinoille saattamista edeltävään arvioinnin elementti, tehokkuus ja kaikki nämä asiat. Eli katsotaan pelkästään turvallisuutta ja suoritusta. Ehkä suoritus paremmin, määritellä, katsoa, mitä se tarkoitetaan loppujen lopuksi. Tai muuten tulkinnan suhteen tulee myöhemmin vaikeuksia. Sitten vielä yksi asia, joka minun mielestäni on sellainen, jota voimme irrottaa, joka parantaisi turvallisuutta. Lisäarvon todistaminen. Ei pelkästään aikaisemmilla laitteilla, vaan vastaavilla muilla laitteilla. Tämä varmaankin auttaisi sitten siinä vaiheessa, kun, kun näitä laitteita käyttää uudestaan näissä sairaaloissa. Sitten arvioinnin suhteen. Pitää välttää tässä päällekkäisyyttä tai ilmoituslaitosten turhaa taakkaa Eli pitää vahvistaa ilmoituslaitosten taakkaa, tätä toimintaa. Ehkä olisi parempi, että katsotaan tässä kriteerit, koska tämä on kolmas alaluokkaa, joka on ehkä parempi menettely näihin. Eikä annetaan silloin, erityisesti kun kyse on implanteista, niin meidän pitää erityisesti määritellä, minkälaisen tarkoituksen on tehty markkinoille saattamista edeltävä arviointi. No mitä tähän sovimme tästä, mutta varmaankin on hyvä, olisi käyttää kaikkia tietokantoja ja rekistereitä tässä hyväkseen, jotta voidaan paremmin jäljittää nämä myöhemmin. Tässä on paljon tapauksia, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia, koska tietokannat ovat olleet vajanaiset tai jäljitettävyys ei ole toiminut sitten tämän takia. innovatiivisten lääkelaitteiden määritelmää tarvittaisiin. Tässä on samaa mieltä muiden kollegoiden kanssa, jotta tämä pitäisi ottaa mukaan ehdotukseen. Teknistä kriteeristä tämä on myöskin tärkeä asia. Tähän pitää tehdä selkeyttä, että laittaa, parempi laittaa ne täyttöönpano säännökseen, koska teknisten kriteerien suhteen on parempi olla joustava ja sitten käyttää niissä taas delegoituja säädöksiä. Ja sitten tämä uudelleenkäsittely, tämä ristiriitainen asia. Tämä ei ole mikään kovinkaan laajalle levinnyt tapa Euroopassa. Jossakin maissa se on kielletty jossakin jäsenvaltioissa. Mutta kuitenkin täällä on kokonainen teollisuuden ala, joka ajattelee, että jo päivä tähän tästä oma laki tähän asiaan liittyen. Mutta tällä hetkellä täällä on vähän jonkunnäköistä päällekkäisyyttä, harhaanjohtavaa tietoa yhdenkäytön ja uudelleenkäsittelyn suhteen. Totta kai uudelleenkäsittely aiheuttaa sitten vastuukysymyksiä, jos jotain menee pieleen. Mutta jos kun on merkitty yhdenkäytön laitteeksi, niin se pitäisi myöskin olla tällainen. Uudelleenkäsittely pitäisi käyttää vain ainoastaan niissä tapauksissa, kun todistaa, että se on mahdollista. Mutta jos se ei, niin sitten mainitaisi erikseen, että se ei ole mahdollista. Ehkä tullaan keskustelemaan täällä yhdenkäytölaitteiden väärinkäytöstä enemmän kuin mistään muusta, koska täällä on hyvin paljon tapauksia, joita pitää katsoa tarkemmin vielä. Että kaupallisessa mielessä teollisuus käyttää joskus markkinatarkoituksen tiettyjä laitteita hyväksi, niin se myös lisäävät sinne jotain osia ja jotain vipuja tänne lääkelaitteeseen, jota voitaisiin tehdä sitten tehdä monikäyttölaite. Tätä pitää selventää myös, mutta tämä ei liity niinkään uudelleenkäsittelyyn. eikä liity niinkään siinä asiaan, että onko kyseessä pelkästään yhden käyttöön laite vai joku sellainen, joka voidaan käyttää ehkä sterilisoinnin jälkeen. Ehkä tämä olisi hyvä eritellä eri lainsäädännössä. Kun katsotaan todellisuutta ja jäsenvaltioiden kantoja, ne, jotka ovat nyt kieltäneet uudelleenkäsittelyn, en usko, että he hyväksyisivät sen, että tämä aiheuttaisiin tähän lakiin mukaan. loppujen lopuksi on todeta, että minä varjoesittelijänä teen, kuten muutkin täällä parhaani sen eteen, että voidaan helpottaa sitä työtä, jota tehdään täällä ja Envi-valiokunnassa. Tämä hyvä yhteistyö näiden kahden valiokunnan kanssa pitää tukea. Pitää myös taata se, että kaikki IMK-ehdotukset ottaa mukaan. mikä tietenkään onnistu, mutta toivottavasti onnistumme puolistamaan omaa kantaamme, koska tähän on hyviä syitä ja meillä on hyvä valmistelija tässä. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed again some... Kiitoksia. Hyviä kommentteja tuli äsken kiinni. Ja sitten seuraavaksi Rova Ryle. Minä haluaisin eh, myös kiittää esittelijää ja erityisesti edustaja Parvanovaa, koska teidän puheenvuoronne auttoi minua paljon. Minä en henkilökohtaisesti ole mikään asiantuntija tällä alalla. Tunnen monia muita aloja paljon paremmin kuin tämän ja siksi viimeksi sanoinkin jo, että tuntuu, että tässä mietinnössä mennään tämän valiokunnan äh, tavallaan toimivaltuuksien ja pätyyden ulkopuolelle ja olisi ehkä parempi määritellä ja rajoittautua tiettyihin asioihin. Minua kiinnostavat nämä Parvanovan tarkistukset, mutta komissiohan puhuu vielä ei, anteeksi, ei vaan äh, esittelijän tarkistukset, anteeksi sanoi puhuja. Ehkäpä komissio voisi vastata näihin tarkistuksiin, koska komis, tekikö komissio tämän vaikutuksen arvioinnin näistä, se ei minulle selvää. Ja olen Parvanovin kanssa ihan samaa mieltä tästä uudelleen käsittelystä. Muistaakseni neljä vai onko vielä kauemmin neljä vuotta sitten, me kävimme hyvin kuumentuneen keskustelun tästä ja se on nähtävästi hyvin vaikeaa, koska jäsenvaltioissa on todella eh, niin paljon suuria eroja, että voi olla vaikea sanoa ylipäätään mitään tässä tehtyä. Joten sen vuoksi voisi olla ihan järkevää eritellä nämä kahteen eri asetukseen. Ja neuvostohan haluaisi, että tämä asetus nyt hyväksyttäisiin nopeasti, mutta jos eh, neuvosto sen blokeeraa, niin silloin me emme ole voittaneet tällä yhtään mitään. Joten sen vuoksi pyytäisinkin, että nämä asiat erotettaisiin toisistaan. Sitten kysyisin myös neuvostolta, että jos laajennetaan käyttöalaa, onko se järkevää ja onko tämä äh, vaikutustutkimus äh, tehty myös siitä, entä sitten tämä rakenne, jota ehdot, esittelijä ehdottaa, onko sitä ehdotettu myös envivaliokunnassa ja miten komissio tähän suhtautuu ja mitä äh, sopimukset haluaisi aiheesta tehdä. Good, thank you. I'm going to be Kiitoksia. Olen tänään myös esittelijänä tavallaan herra Foxin puolesta. Hän aika teknisen tekstin ja nyt kun on aikaa, niin kerron siitä. Ensinnäkin näistä laitteista. Minä muistan tämän keskustelun, jota aikaisemmin tästä käytiin. Ja kun ajatellaan tällaista painetta terveysalalla, erityisesti budjetit ovat paineen alla, niin pitää pohtia, mitä voidaan uudelleen käyttää, koska on monia eri prosesseja ja yrityksiä, jotka voivat uudelleen käsitellä laitteita. Pitäisi olla varmaisia siinä, että etiketöin merkinnät ovat perusteltuja. Herra Foxkin tähän viittaa. Muutoin ei välttämättä pitäisi jättää pelkästään asiaa valmistajalle merkitä näitä uudelleen käyttäjäksi niin edelleen. On selkeitä lääketieteellisiä syitä yleensä. Herra Fox sanoo. Ja välitän tämä teksti myös Rova Beeralle, hänen ei tarvitse kirjoittaa muistinpanoja. Hän on tyytyväinen ehdotukseen päivittää lainsäädäntöä. Hän on sitä mieltä, että tämä lisää laatua ja turvallisuutta lääkinnällisissä laitteissa ja in vitro-diagnoosin tarkoituksessa laitteissa EU-markkinoilla. Vältetään kuitenkin turhat sääntelyt, joka asettaa kustannuksia yrityksille ja poistaa innovoinnin ja vähintään valikoimaa, joka kuluttajilla on. Ja hän toteaa, että vaikka hän on tyytyväinen esittelijän tarkistuksiin, hänellä on myös vakavia varauksia joidenkin muiden suhteen, aivan erityisesti mitä tulee siitä, siihen, missä määrin tarkistukset vievät eteenpäin kuluttajan suojaa Sehän asia kuuluu erityisesti meidän valiokuntaan, mistä meitä, meitä on pyydetty tutkimaan. Hän tukee Rova Verran pyrkimyksiä tiukentaa määritelmää aktiivisista laitteista niin, että laitteet kuten turvapyörät ja äh, ruiskeet on uskoltu pois ja tuetaan sitä, että lainsäädäntöä sovelletaan mm, lääketieteellisen koordinointiryhmän kanssa hän tukee suurempaa äh, tiedottamisen avoimuutta lääkinnäistä laitteista, joita markkinoilta löytyy, koska se on ratkaisevan tärkeää, että tietoa on laitteista saatavilla ja se heijastelee kliinistä arviointia, jota valmistelijat joutuvat harjoittamaan. Kuitenkin hän on myös eri mieltä lausunnosta monin eri kohdin, jota nyt käyn läpi teille. Ja hän tietysti tulee itse palaamaan yksityiskohtaisemmin näihin näistä näistä puhumaan varjokokouksissa. Hän tukee sitä tota, mukaan tiettyjä implantoitavia esteettisiä lai, äh, tuotteita lainsäädäntöön piiriin, mutta hänestä on mahdotonta kunnolla ottaa tätä mukaan yleiseen määritelmään. Siksi hän tukee sitä, että pidetään kiinni komission ehdotuksesta, pannaan liite näistä tuotteista sinne, äh, liite, sen luettelotuotteista. Hän myös tukee sitä, että laitteiden pitäisi olla joko uudelleenkäyttäviä tai yhtä kertakäyttöisiä, mutta jossakin tapauksessa hänestä on mahdollista, että voidaan varatoimena puhua kertakäyttöisistä laitteista, jos tieteellisiä todistusaineita puuttuu. Ennen kaikkea hän sanoi, että hän ei tukea, voi, voi tukea 44 artiklaa, koska hänestä valvontaprosessi, jota komissio ehdottaa johtaa viivästyksiin, päällekkäisyyksiin, lisäturhiin kustannuksiin ilman mitään todista siitä, että näin pystytään saamaan parempia, parempaa turvaa aikaan kuluttajilla. Ehdotetut muutokset näissä tarkistuksissa heikentävät näitä, pahentavat näitä ongelmia ja lisäksi vähentävät innovointia. Pitäisi tässä, hänen, puolesta, hänen mielestään keskittyä laatuun ilmoitetussa laitoksissa ja niissä arvioinnissa, joita ne tekevät, jotta kuluttajat saavat nopeasti tietoonsa tietoa näistä laitteista, jotka ovat innovatiivisia ja turvallisia, ja heillä on oikeus niihin. Sitten in vitro-lääkinnällisiin laitteisiin hän on tyytyväinen suurimmasta osa teidän kommenteistanne, erityisesti siitä, että täsmennetään äh, instituutio, laitoskäsitettä ja puhutaan tiedon avoimuudesta koskien testejä, joita tehdään laitoksessa itsessään, joita varmistetaan, että, on, että ne ovat perusteltuja e, Kuitenkin hän on sitä mieltä, että tällaiset in-house-poikkeuslupat, niiden pitäisi soveltua kaikkiin in vitro-laitteisiin. Hänen mielestään terveyslaitokset voivat kehitellä myös testejä, jos kaupallisia versioita ei ole olemassa, kuten esimerkiksi harvinaisten sairauksien kohdalla voi näin olla. Ja tämä säädös vaikuttaa vakavalla tavalla säädökset, jotka liittyvät elintärkeisiin diagnostisiin palveluihin. Komission oma arviointilautakunta totesi, että puuttuu todisteita turvallisuuskysymyksistä, joita on tehty taloudellisen analyysin yhteydessä, ja hän sanoi, että hän odottaa kovasti yhteistyötä esittelijän ja muiden varjostelijoiden kanssa. Kiitos. Joten me olemme nyt kuulleet kaikkia varjoesittelijöitä, en tiedä, haluaako Rova Bera puhua tässä yhteydessä vai tuleeko komissio tässä vaiheessa ja sitten lopuksi. Niin on no, komissio sitten. En tiedä, kuka sieltä haluaa puhua. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset kaikille jäsenille ja edustaja Beralle. Todellakin hyvin vakavaa työtä. Tässä on paljon työtä tehtävänä mutta tästä mietinnöstä saamme kyllä hyviä ajatuksia. Se auttaa meitä löytämään kompromisseja, kuten muutkin jäsenet tässä mainitsivat. Tässä on vielä avoimia kysymyksiä jäljellä. Myös komitean mietinnössä. Valmistelija ja muiden jäsenten esittämät kysymykset täällä. En käsitä markkinoille saattamista edeltävää hyväksyntää Komission kanta tähän on varmaan ollut selvä. Tämänhetkinen ehdotus perustuu siihen vaikutusten arviointiin ja järjestelmään, joka meillä on käytössä. Ja se todellakin tukee turvallisuutta ja noudattaa myöskin sitä nopeaa tiua tahtia, jota lääkelaitteita tuodaan markkinoille kansalaisten hyvinvoinnin luomiseksi myös innovaation vaation luomiseksi tällä kentällä. Ja kun ajattelen tätä varmustusmenettelyä, joka verran ehdotuksessa on mukana, niin uskon, että juuri komission tarkoituksena omassa ehdotuksessakin oli vahvistaa turvallisuusaspektia. Meillä on valvontamekanismeja, joka antaa varhaisvaroituksen markkinoille tulevista laitteista. Ja myöskin sitten samalla tehdään arviointia kyseistä laitosten taholta tästä. Silti me olemme valmiitakin tekemään parannuksia tähän. Tässähän tämä mietintö perustuu monien jäsenten asiantuntemukseen ja vuoropuheluun. Eli joitakin elementtejä kyllä voitaisiin ottaa mukaan tähän valvontamenettelyyn parantamiseksi sen lisäksi, mitä komissio tällä hetkellä tekee. No, tässä on kyllä tiettyjä etuja. Ja hyvä, että valmistaja pitää mukana kohdan 201. Tästä puhuttiin Envi-valiokunnasta. On tärkeää juuri näillä laitteilla, että pidämme tästä kiinni. Sitten prosessoinnista. Ymmärrämme myöskin tämän valiokunnan, mutta myöskin ENVI-valiokunnan kannan. Meidän pitää vielä työstää tätä ilman muuta. Saattaa olla, että edustaja Verran tekemä ehdotus voisi johtaa sellaiseen ehdotukseen, että yksi yhdenkäytön laite asiaa otetaan huomioon tässä. No pyrimme löytämään tästäkin kompromissin tähän hyvin vaikeaan kysymykseen. Ja mitä tulee sitten jäsenvaltioihin ja jäsenvaltioiden kantoihin, niin haluaisin muistuttaa, että ehkä täällä ei kaikki tiedäkään, että komissio on antanut juuri näistä syistä jäsenvaltioille optaut mahdollisuuden että voivat jäädä pois tästä. Sitten nyt laitteet seuraavaksi. No, tämä on hyvin nopeasti muuttuva markkina. Voimmeko luoda määritelmä, joka kattaa tuollakin kaiken? Tämä on aina harmaa alue ja jotkut laitteet, satot, ne eivät ole sitten säänneltyjä. Ja, ja sitten taas toiset laitteet eivät ole säänneltyjä. Eikä tatuoinnit esimerkiksi ja se ottaisi mukaan, mutta taas sitten rasvaimu jättäisi ulkopuolelle, niin tässä ei ole mitään järkeä sinänsä. Meidän ajatuksemme tästä positiivista listasta, myönteistä listasta oli se, että pidettäisiin saman ajan silmällä innovatiivista markkinaa, mitä se tapahtuu, ja päivitettäisiin sen mukaan. Tämä oli meidän ehdotuksemme tausta. In vitro-diagnoosiehdotuksiin. No, tämä on hyvin mielenkiintoinen ehdotus kyllä. Näin kahteen ehdotukseen, jotka täällä mainittiin. Me olemme valmiita ottamaan ne huomioon, esimerkiksi juuri näiden geneettisten testien, genetestien mukaan ottaminen. Envi-valiokunnan esittelijä puhui vastaavanlaisesti. Olen valmiita keskustelemaan tästä kyllä. Ja sitten vastuuvakuutuksen, pakollinen vastuuvakuutus. No, meidän pitää katsoa tämän lakiaspekteja vielä. Onko tämä lainsäädännöllisesti mahdollinen ratkaisu voimmeko ottaa tällaisen mukaan. Mutta ilmeisesti se olisi järkevää tällä kentällä. Eli periaatteessa tuemme mietintöä. Tässä on paljon hyviä elementtejä, joita voidaan hyväksyä komission taholta. Emme koskaan ole pitänyt itseään täydellisenä, täydellisenä. Tämä on herkkä aihe. Takai varovaisuuden lisääminen on asioita voidaan katsoa ja tarkkailun lisäämistä voidaan aina harkita. Tämä on hyvä ehdotus. Kiitoksia puheenjohtaja. Those, uh, for some wide-ranging responses. I know I Tuli hyviä kattavia vastauksia, niin kuin te sanoitte, kyllä on monimutkainen ehdotus kyseessä, joten paljon kommentteja tähän tietysti liittyykin. Ja myös ympäristövaliokunta jollakin aloilla on hiukan eri linjoilla kuin me. Uskon, että neuvotteluja on aika paljon edessä, mutta nyt me varmasti voimme vahvasti ohjata esittelijä Beraa. On aika laajasti voimme tukea häntä huolimatta muutamista muista kysymyksistä. Rova Bera, haluatteko te kertoa vaikka tästä aikataulusta ja mitä tapahtuu sitten ympäristövaliokunnassa myös? Kiitos. Monsieur le Président, donc, euh, pardonnez... Puheenjohtaja, anteeksi, että vastaan hiukan myöhässä. Niin, tästä aikataulusta. Mitä tulee, siitä kerran tarkemmin. Siis tarkistukset 6.5. pitäisi jättää ne tänne valiokuntaan. Sitten äänest, mitä tulee envivaliokuntaan, siellä äänestetään tekstistä, mietinnöstä heinäkuussa valiokunnassa. Me äänestämme kesäkuussa ennen Enviä. Sitten EMI-valikunnasta tarkistukset, tarkistukset pitää jättää 13.5. mennessä, joten 6.5. tarkistukset IMKOlle, 13.5. ENVissä, sitten IMKO äänestää kesäkuussa, ENVI heinäkuussa. Sitten täysistunto on tämä menee syyskuussa. Vastaako tämä nyt teidän odotuksenne? Kyllä, seuraava käsittely on 13. toukokuuta IMKO-valiokunnassa. Näin on suunniteltu ainakin. Ja silloin te ja Varjo esittelijät voitte esitellä tarkistukset julkisesti ja sitten annamme jonkin verran aikaa. 17 kesäkuuta asti saatte miettiä kompromisseja niin, että me saamme kompromissit sitten julkaistua ja kaikki näkevät ne. Edustaja Parvanova. Uh, Minulla on kysymys kysymys. 6. toukokuuta on ensimmäinen päivä ortodoksisen pääsiäisen jälkeen, ja silloin täällä ei ole niin paljon ihmisiä. Olisiko mahdollista hyväksyä kahdeksas päivä määräajaksi, koska niin, että meillä olisi aikaa miettiä näitä tarkistuksia ja äänestys on vasta kesäkuun lopussa ja envi heinäkuussa, niin silloin meillä olisi aikaa tehdä töitä enemmän. Se olisi ihan pragmaattista syystä parempi siirtää määräaikaa kuudennesta päivästä kahdeksanteen toukokuuta. Toivon mukaan tämä onnistuu. Se olisi meidän avustajillemmekin aikamoinen helpotus. Niin, ongelma on se, että tämä kysymys on tullut jo esiin ja meillä on tämän suhteen todella suuria ongelmia, koska tässä on niin paljon käännöksiä käynnissä, joten en ole ihan varma, voinko auttaa teitä tässä. Tiedän, että tämä on hankalaa. Ensi viikko on turkoosiviikko, vaalipiiriviikko, mutta tietenkin te voitte esittää tarkistukset aikaisemmin. Se on nyt tällä hetkellä se, mitä me voimme tehdä. Meidän täytyy saada nämä edustaja Berran tarkistukset äänestää äh, 18. päivä niin, että on äänestetty niin, että ne saadaan ympäristövaliokunnalle niin, että he voivat ottaa meidän lausuntomme huomioon. Se on äh, viimeinen valiokuntapäivämäärä, jolloin me voimme äänestää. Muuten meidän pitäisi äänestää samalla viikolla kuin envivaliokunta ja se ei ole järkevää. Olen pahoillani, mutta me emme voi tehdä mitään asialle. Jos käy ilmi, että Envi-valiokunta on luistanut aikataulusta, silloin voimme ottaa asian esiin uudelleen. Mutta tämä ei ole ensimmäinen ehdotus samasta aiheesta, sen voin sanoa. Kello 12 asti teillä on kuudes päivä määräaika. Ja ehkäpä me voisimme siirtää sitä iltaan, Silloin se antaisi teille maanantaina puoli päivää ylimääräistä aikaa. Anybody got any other point? No niin, onko tähän vielä mitään? Hyvä. Robert, haluatteko te vielä puheenvuoron? Monsieur le Président, mes chers collègues. Hyvät kollegat, ensin kiitän kaikkia valiokunnan jäseniä heidän antamastaan panoksesta, joka tätä myötä paranee. Tietysti kaikki pitää kielessä peruskysymyksen turvallisuuden, kun saadaan markkinoille näitä laitetta ja otetaan huomioon tietysti potilaiden turvallisuus jäsenvaltioissa. Samanaikaisesti ymmärsin hyvin, että on aivan välttämätöntä noudattaa innovaatioperiaatetta, ottaa huomioon tämän teollisen alan dynaaminen e, kehittyminen täällä Euroopassa aivan erityisesti. Haluaisin kanssanne vielä jakaa iloni siitä, että mitä tulee avoimuuskysymyksiin, seurattavuuteen, Näistä oltiin varsin pitkälti samaa mieltä eri poliittisten ryhmien kesken. Samoin tietokantojen käyttöön saattaminen tämä vastaa avoimuusvaatimukseen. Sitten valppaudesta puhuttiin. Korea del Campos muun muassa piti erittäin tärkeänä tietokantakysymystä, samoin Rova Parvanova. Mitä tulee ilmoitettuihin laitoksiin, kuulin, minkälaisia huolia teillä oli. Epäilen sitä, että ilmoitetut laitokset voivat täyttää, omata kaikki tarvittavat tiedot ja taidot näiden eri laitteiden kohdalla, joita heidän, heidän kuitenkin pitäisi pystyä arvioimaan. Miten nyt sanoisin, tämä hiukan kyllä askarruttaa minuakin, koska ehdotinkin sitä, että olisi tällainen asiantuntijapaneeli, jonka puolen voitaisiin kääntää kääntyä, Valmistajat voisivat kääntyä heidän puolensa ennen kuin jättävät asian eteenpäin varmistautukseen siitä, että suunnitelma vastaa sitä, mitä odotetaan innovoivilta lääkinnäistä laitteilta, joiden kohdalla ei ole vielä sääntöstä olemassa. Ja sitten asiantuntijat voivat sitten validoida valmistajan antamat kliiniset tiedot. Näin voidaan ehkä lieventää asiantuntevuuden puutetta, joita, joista ilmoitetut laitokset voivat kärsiä. Sitten kuulin myös sen, mitä, mikä huoletti Rova Parvanovaa. Euh, äh, laitteiden suorituskyky on tärkeä ja edelleen te kaikki puhuitte kertakäyttöistä laitteista. Tästä varmaan on suuri konsensus Pitää tutkia myös juridista puolta, voidaanko näitä uudelleen käsitellä näitä laitteita, voivatko kertakäyttölaitteet, ovatko ne pelkästään kertakäyttöisiä ja sitten uudelleen myötä voitaisiin ehkä kuitenkin kuvitella, että voitaisiin käyttää vaihtoehtoista luokittelua, niin kuin tässä tekstissä ehdotin, että valmistaja voisi osoittaa, voisi osoittaa, että tätä ei voida uudelleen käsitellä tiettyä laitetta. Ja sitten tästä kuulemisesta olen samaa mieltä herra Gorelle Kamposen kanssa. Täytyy seurata valmistajan toimia. Asiantuntijoiden pitää valvoa tilannetta vain tällä tavalla voimme varmistaa työn turvallisuuden suhteessa potilaisiin ja kansalaisiin. Vielä lopuksi kaiken kaikkiaan ollaan samalla linjalla eri ryhmien kesken ja me jatkossakin tulemme tekemään yhteistyötä ja kompromisseja varmaan löydetään aika helpostikin. Olen tietysti avoin kaikenlaisille ehdotuksille. Kiitän teitä vielä lämpimästi avustanne, jotta meidän valiokuntamme sitten saa aikaan mahdollisimman pragmaattisen, toimivan, sovellettavan tekstin. Kiitos. Good. Well, thank you. Um... Kiitos edustaja Berra. Kiitokset eh, myös kaikille varjoesittelyille ja komissiolle. Olen tyytyväinen sitä, että meillä oli mahdollisuus eh, oikein kunnon mielipiteiden vaihtoon ja minä tiedän, että varjoesittelijät työskentelevät teidän kanssanne tarkistusten ja suhteen. Minä kirjoitan, ilmoitan teille, jos voin tehdä jotain tämän 6. toukokuuta määräajan suhteen. Ja tiedämme, että olette läheisessä yhteistyössä tai yhteydessä ympäristövaliokuntaan. Ja tämä menee joko sovitteluun tai toiseen käsittelyyn. Joten kiitokset. Nyt siirrymme eteenpäin iltapäivän toiseen keskusteluun, joka on uusi ehdotus, jota me tarkistelemme ensimmäistä kertaa. Siinä se on direktiiviehdotus yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistaminen koko unionissa. Ja Giuseppe Avamonti, joka on verkko- ja tietoturvapääosaston pääjohtaja. Ja pitkäaikaiset tämän valiokunnan jäsenet muistanevat, että hän on ollut aikaisemmin ollutkin täällä. Hän oli Sankossa, mutta nyt hän on lähtenyt komissiossa muihin tehtäviin. Joten olemme kovin tyytyväisiä, että hän on täällä joukkoineen. Olette kovin tervetullut. Ja pyydämmekin nyt sitten, että esittelette meille äh, tämän ehdotuksen ja selittätte meille teidän äh, vaikutusten arvioinnin ja strategia, jonka perusteella olette tehneet valintoja ja sitten käynnistämme keskustelun herra Garcia Ramoni, joka on SND-ryhmän äh, varjoesittelijä, herra tu, Rova Tuun edustaa herra Schwabia, onko näin? Ja herra Erva Ryylekö? Aha, herra Engström. Ja, no toivottavasti te jäätte kuitenkin kuuntelemaan. Ja Täällä on myös, tähän liittyy myös strategia, tällainen päätöslauselmaesitys EUn kyberturvallisuusstrategiasta. Ja meillä on mahdollisuus puhua siitäkin tänä iltapäivänä. Samoin kuin tästä lainsäädäntöehdotuksesta. Ja me olemme tässä vastuuvaliokunta. Eli tämä on se tilanne, missä me olemme nyt. Sen suuremmitta puheitta annamme Guisepelle mahdollisuuden puhua, joten saat puheenvuoron. Ole hyvä. Mr. Chairman, and good afternoon. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Tein parhaani, että käytän aikani säästeliästi, että pyydän 15 minuuttia, ehkä puhunkin sitä 20 minuuttia kuitenkin. Ensimmäinen kalvo, olkaa hyvä. Vaikutusarvio tähän ehdotukseen liittyen. Tässä on yhdistelmä pitkiä neuvotteluja ja harkintaprosesseja verkko- ja tietoturvan alalla. Komissio on tähän mennessä noudattanut vapaaehtoista lähestymistapaa, joka perustuu keskusteluihin ja tietojen vaihtoon jäsenvaltioiden kanssa ja myöskin julkis-yksityiskumppanuuteen kaikkien verkko- toimijoiden kanssa. Eli me olemme tehneet sitä, että me olemme keskustelleet eri ongelmista ja eri vaihtoehdoista eurooppalaisessa vastaanottajaverkostossa, jossa on eri kansalliset toimijat mukana kyberturvallisuudenkin osalta myös, mutta myös verkko- ja tietoturvaviranomaiset. Keskustelemme myöskin vaikutusten arvioinnista EP3Rn puitteissa, joka on tällainen julkis- ja yksityistahon kumppanuus ja sitten myöskin Enisan puitteissa. Osana vaikutusten arvioita olemme tehneet myöskin julkisia kuulemisia 23. Eh, heinäkuuta aina 15. lokakuuta saakka viime vuonna. Ja saimme näin 180 vastausta lähinnä teollisuudelta. Vaikutusten arviointia tehdessä me olemme myöskin katsoneet parlamentin oma-aloitteista lausuntoa vuodelta, viime vuodelta kesäkuulta, jos katsotaan elintärkeitä tietoinfrastruktuuri, infrastruktuurien suojelua. Ja tässä on suosituksia, joita parlamentti suosittelee komissiolle, jotenkin voidaan paremmin suojella kansallisten toimien suojelua, palvelimen, palvelimien suojelua, jotka, jotka juuri katsovat myöskin näitä tieto- ja verkkoturva-asioita. Me ehdotamme myöskin vähemmän standardeja ähm, turvallisuudesta ja ehdotamme eurooppalaista puitteistoa ilmoituksista, jos turvallisuusrikkomuksia näkee, näkyy näissä verkoissa. Sitten seuraava kalvo. Mikä on ongelma, jota pyrimme katsomaan vaikutusten arvioinnilla? No ongelma on se, että meillä ei ole tarpeeksi korkeaa suojan tasoa verkko- ja tietoturvasta. Eli uhat jotka uhkaavat eh, järjestelmän kokonaisuutta ja verkostojen kokonaisuutta. Eli tapauksia on enemmän. Esimerkiksi vuonna 2011 ei kaikki tapaukset, mutta, mutta, mutta kyberhyökkäykset kasvoivat maailmanlaajuisesti 81 prosentilla aikaisempaan vuoteen verrattuna. Myöskin tapahtumien monimutkaisuus on lisääntynyt. 56,8 prosenttia vastaajista julkisessa kuulemisessa kertovat, että viime vuosina ovat kokeneet vähintään yhden tapauksen, joka on uhannut heidän ydinpalvelujaan, joita he tarjoavat. Ja nämä tapaukset, niillä on vaikutus kaikkiin yhteiskunnan ja talouden toimijoihin, koska moderni talous on digitaalitalous ja se perustuu juuri IT-järjestelmiin, joka on koko yhteiskunnan avainprosessien takana. Tekisillä on sitten negatiivinen vaikutus siihen, että kuinka sisämarkkinat toimivat. Eli nämä tapaukset ovat vaikuttaneet tietenkin IT-teknologian käyttäjiin. Ja nämä tapaukset ovat aiheuttaneet epävarmuutta verkossa. 38 prosenttia kuluttajista on Eurobarometrin mukaan haluttomia jakamaan henkilötietojaan verkossa, koska heillä on juuri turvallisuushuolia. Seuraava kalvo. Mitkä ovat ongelman aiheuttajat? Ensimmäinen aiheuttaja on EUn sisällä oleva epätasapaino kyvyissä estää ja vastata tapahtumiin eli koillis Euroopan kyky ei ole mitenkään verrattavissa taas Kaakkois-Euroopan vastauskykyihin. Tämä on se kaksinkertainen ongelma oikeastaan. Ensimmäinen ongelma on se, että on olemassa turvallisuusongelma, ja jokainen järjestelmä on yhtä vahva kuin sen heikoin linkki, ja, ja heikointa linkkiä saattaa juuri käyttää käyttää hyväkseen tai jotain, tai jotain pullonkaulaa käyttää hyväkseen hyökkäyksessä. Ja tämä saattaa aiheuttaa sen, että käyttää jotain heikkoa liikkiä hyökkäyksen välineenä sitten korkeamman tason toimijoita vastaan, jolla on korkeampi suojan taso. Tämä on ensimmäinen seuraus epätasapainosta. Ja toinen seuraus on se, että että yhteistyö tapahtuvan pienen jäsenvaltioiden piirin kesken. Ja monia muita on sitten taas jälkijunassa. Ja ne, jotka ovat jälkijunassa, ne jäävät myöskin järjestelmän ulkopuolelle. Tästä olen puhunut paljon vaikutusten arvioinnin suhteen. Ja tämä vaikutusten arviointi tapahtuu oikeastaan kymmenen maan kesken. Täällä on myöskin sääntely porsanreikiä, koska tällä hetkellä riskinhallinta ja tapahtumien valvonta tapahtuu televiestintäyritysten ja sähköisen viestintäverkoston toimijoiden taholta. Eli infrastruktuuriin toimijat eivät ole samanlaisten vaatimusten kohteena. Seuraava kalvo. Tämä on kyllä vähän pieni teksti täällä. Olen pystynyt ottamaan, ottamaan tuomin tämän intervention logiikan. Eli kuinka verkko- ja tietoturvaa uhkia tunnistetaan ja miten se tapahtuu sen jälkeen, joka aiheuttaa sitten häiriötä EU-ssa. Ja tämä aiheuttaa sitten eurooppalaisten kansalaisten uhkaa. Ja aiheuttaa myöskin uhkaa sähköisten sisämarkkinoiden toteutumiselle. Eli tämä on se ongelma just se, että toimintakyvyt eivät ole kaikille samalla tasolla, ja tällainen yhteistyö oikein onkin toimi, ja se, että Euroopassa meillä ole mitään keskittyä riskinhallintaa. Ja myöskin se, että paljon tietoa ei jaeta sitä ei ilmoiteta, koska monet eivät halua kertoa näistä tapahtumista, koska he, he pelkäävät menettäessä maineensa. Ja he ihan kerro juuri näistä terkkötieturvatapahtumista tai ongelmista. Mikä meidän tavoitteemme sitten on? No ensimmäinen tavoite on se, että kaikilla on kaikilla näitä vähimmäis toimintakykytaso, että voidaan antaa ainakin vähentää vähimmäistaso turvallisuutta toimijoille. Ja sitten toinen vaatimus on se, että, että yhteistyö kattaa kaikki jäsenvaltiot, eikä pelkästään luokan parhaat. Ja kolmas tavoite on se, että pyritään rohkaisemaan kriittisen infrastruktuurin ja julkisen ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä kertom- ja kertomaan sitten enemmän tapahtumista tai, tai ongelmista. Seuraava kalvo. Me olemme analysoineet joukon vaihtoehtoja. No en kerro mitään näistä optioista, jotka on hylätty, mutta ensimmäinen optio on se, että jatketaan entiseen malliin ja jatketaan vain pelkästään vapaaehtoiselta taholta. Ja toinen optio, vaihtoehto, on tämä direktivirtuusverkko tietoturvasta, eikä lähes, sääntely lähestymistapa, joka vaatisi sitä, että jäsenvaltioissa on vähimmäistaso toimintakykyä. Että kaikille jäsenvaltioilla pitäisi olla viranomainen, joka on vastuussa verkko- ja tietoturvasta, ja viranomaisen pitäisi valmistaa joka vuosi verkko- ja tietoturvastrategia ja yhteistyösuunnitelma estää riskejä ja häiriöitä ja sitten reagoida häiriöihin ja sitten lieventää niiden vaikutuksia. Myös viranomaisen pitäisi pystyä luottaa henkilökuntaa, joka on tarpeeksi, ja myöskin laitteita, joilla voidaan sitten parantaa riskien valvontaa. Sitten seuraava vaihtoehto on yhteistyö kaikkien 27 jäsenvaltion kesken. Tässä katsotaan niitä toimia, jotka ovat tietoinfrastruktuurin järjestämisessä ja, julkisalinnossa julkishallinnossa mukana. Ja myös ilmoitusvelvollisuutta laajennetaan koskemaan näitä kaikkia toimijoita, siis infrastruktuuri sekä julkishallinnon toimijoita. Ja kolmas vaihtoehto on tavallaan sekoitus, joka yhdistää osan sääntelytoimenpiteistä, joita käyttää julkisessa ja yksityissektorilla, eli ilmoitusvelvoitus olisi sääntelyosa, ja sitten vapaaehtoisia toimia sen lisäksi, jolla pyritään sitten parantamaan toimintakykyä kansallisella tasolla ja yhteistyötä eurooppalaisella tasolla. Seuraava kalvo. Ja mitä sitten tuli esille näiden vaihtoehtojen tutkinnasta, että vapaaehtoinen lähestymistapa ei saavuta tavoitteita – ei ratkaisisi ongelmaa tällä hetkellä. Ja, monestakin syystä lähtökohtana. Voisitko painaa vielä kerran? Noin. vapaaehtoinen lähestymistapa ei toimi, koska erot ovat liian suuria jäsenvaltioiden kesken. Joten pelkomme on se, että erot jopa kasvaisivat ajan mittaan. Ja tämä aiheuttaisi turvariskejä Euroopassa. Ja estäisi kaikki, kaikkien osapuolten yhteistyön pan-eurooppalaisissa häiriöissä. No, mikä tilanne tällä hetkellä on nyt? Ne kriittisen infrastruktuurin toimittajat ovat vähän haluttomia sääntölähestymistapaan tietoturvan ja verkkoturvan suhteen. Eli kyber turvallisuutta ei nähdä vielä niin tärkeänä, että voitaisiin investoida tämän estämiseen. Joten tarvitaan jotain kannustimia – Ensinnäkin me haluamme nyt kertoa tarkemmin riskeistä ja uhista. Lainsäädännöstä vaatimusta voidaan esittää sitten, että jäsenvaltio pitää tehdä tämä. Ja myöskin kriittisen infrastruktuurin tarjoajat. Heidän pitää myöskin luoda riskinhallintakulttuuria. Ja mikä on tärkeää ihan samasta syystä, me uskomme, että Kolmas vaihtoehto, tämä sekalähestymistapa, se antaa tämän osittaisen vastauksen ongelmaan, mutta ei ratkaisisi epätasapainoa tai eroja suojassa tai yhteistyössä eurooppalaisella tasolla ja ottaisi huomioon kaikkia jäsenvaltioita. Huomaatte, että vaikutusarvioinnissa on monia, monia lukuja. Ja meidän arvioinnissamme emme katso nyt pelkästään taloudellisia vaikutuksia tai sosiaalisia vaikutuksia. Me arvioimme myös turvallisuusvaikutukset. Ja pyrimme arvioimaan hallinnolliset kulut ja säännöstön noudattamiskulut parhaalla mahdollisella tavalla. No, 20 ei pysty kaikkia kertoa mutta niin voin kertoa tuluista vielä ja sitten voin vastata kysymyksiin. Seuraava kalvo. Niin, mitkä ovat kulut per jäsenvaltio? Meidän sitä kulut ovat sellaisia, että ne estäisivät toimintaa. Niitä Kaikilla jäsenvaltioilla tällä hetkellä ei ole kansallista toimintaa. Täällä on kolme jäsenvaltiota, joilla ei ole vielä tällaista. Näille jäsenvaltioille tämän luominen tyhjästä se maksaisi noin 2,5 miljoonaa euroa. Ja että luottaisiin toimaltainen viranomainen, se maksaisi, joka siis vaatisi noin kuusi henkilökunnan jäsentä. Se maksaisi 360 000 euroa. Tämä on kertakuluja siis. Sitten tämä ensimmäinen on kertakuluja, toinen on vuosittainen kulu, eikä ihmisten palkkakulut. Oletamme, että kaikilla viranomaisilla pitäisi olla myöskin yhteinen verkkosivu, jossa ilmoitetaan sellaisia tietoja, jotka ovat salaisia, tällaisia hälytyksiä tai kuinka on joku häiriö poistettu tai sen vaikutuksia vähennetty. Eikä verkkosivujen luominen kestä, maksaa 5000 euroa sen tekeminen ja sitten 2400 euroa vuosittain ylläpitoon. Tämä on tämä toimintakyvyn kulut. No mitä sitten osallistumisen kulut eurooppalaiseen yhteistyömekanismiin? Nämä kulut meidän arviomme mukaan yksi siis kolme kokousta vuodessa, jos ihmiset kokoontuvat keskustelemaan. Per jäsenvaltio kulut olisivat noin 6000 euroa. Siis kokouksiin osallistuminen maksaisi tämän verran. On tärkeää todeta, että jäsenvaltioiden pitäisi myöskin testata valmiuttaan Euroopan laajuisissa harjoituksissa. Ja Enisan kokemusten mukaan 2010 tällaisia harjoituksia on tehty, niin uskomme, että kaikki mukaan ottava harjoitus 27 siis jäsenvaltion harjoitus maksaisi noin 55 000 euroa vuodessa, jos pitäisi yksi harjoitus vuodessa siis. Tietenkin on tärkeää myös todeta, että yhteistyömekanismin puitteissa jäsenvaltion pitää jakaa myös eh, härkkääkin tietoa, salaista tietoa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pitää myöskin luoda tällainen turvallinen infrastruktuuri tiedon välittämiseen. Ja jos he sitten luovat uuden järjestelmän, niin se maksaisi noin 10, 10 miljoonaa euroa, joka on se kuuluu, joka komissio maksaa siitä, että luottaisin, että tällainen verkkosivu. Mutta jos halutaan käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria, joka on olemassa jo, niin silloin tässä vain silloin sovellettaisiin näitä toimi, toimivia verkkosivuja. Se maksaa vain 1,5 miljoonaa euroa tämä, tämä luominen. Seuraava kaava. Sitten olemme pyrkineet tässä laskemaan parhaalla mahdollisella tavalla, mitä on myöskin vaikea laskea näitä, koska tieto on vaikea saada. Yksityisen sektorin ja julkishallinnon kulut. Nämä ovat ne kulut. Riskinhallinnointikulut ja turvallisuusratkaisujen luomiskulut, jotka ottaa tuomioon sitten riski tasot. Olemme laskeneet, että keskimääräinen kulu, siis tämä on tärkeä tämä kokonaiskulu, noin miljoonasta 1,9 miljoonaan euroon. Näin on laskettu A, ah, miljardeja. Miljardeja siis. Miljardeista on kyse. Ja tämä on laskettu siis kaikille yrityksille, kaikille julkishallinnoille, jos ne ottaisivat mukaan tähän järjestelmään. Ja tässä on niin tällainen suunniteltu kuuluu parhaille käytänteille sektorilla Rantin tekemän tutkimuksen mukaisesti. Eikä niille sektoreille vaaditaan tällaista, se on energiasektori, siellä perinteisesti vaaditaan riskinhallintaa. Käytöt perinteisesti 6,6 prosenttia IT-budjetistaan tähän riskinhallintaan. Ja me olemme sitten katsoneet, että kriittisen infrastruktuurin tarjoajalla, niillä pitää olla jotain turvatoimia käytössä, koska he ovat tiedonvälityksen valvojia. Heidän pitää tehdä jotain turvajärjestelyjä. Ja mä tähän kaksi leikkausta. Eh, teoreettisista maksimikuluista. Leikkaus, joka on 40 prosenttia ja, ja toinen 7 prosenttia. Ja näiden pohjalta me tulimme näihin lukuihin. Päädyimme näihin lukuihin. Eli kulut kriittisen infrastruktuuri- ja tiedon välittäjille ja julkishallinnolle – olisi 1,9 miljardia. Ja tämä ehdotus koskisi myöskin pk-yrityksiä, mutta mikroyritykset jäävät tämän ulkopuolelle. Pk-yrityksille keskiarvo kulutuista noin 2500 euroa per yritys, noin 5000 euroon saakka. Tietenkin on tärkeää, että tämä ei ole kovinkaan paljon, jos verrataan taas sitten siihen kuluun, mikä syntyy siis siitä, jos tietoturva murretaan. PricewaterhouseCoopers on tehnyt tästä tutkimuksen, että tietomurron kulut pienelle yritykselle on 15 000 ja 30 000 välille ja sitten suurelle yritykselle 10 kertaa enemmän. Ja lopuksi vielä viimeinen kalvo, viimeinen kalvo sitten, mikä on keski kuuluu ilmoituksesta siis tällaista turvallisuusrikkomuksesta, joka siis sähköposti ja muut. Se on noin 125 euroa, maksaisi yksi ilmoitus. Ja sitten ajatellaan, että 10-20 prosenttia ilmoituksista, niitä seuraisi tutkimus ja maksimikulut tutkimukselle, yrityksille tai toimijalle, joka joutuu tietomurron kohteeksi, on 25 000 euroa. Pyydän anteeksi, tämä oli aika monimutkainen vaikutusten arviointi. Good. Well, thank you very much. Kiitos. Koko ajatus, vaikutuksen arvioinnistaan perustuu nimenomaan sille, että saadaan jonkinnäköinen taju koko ehdotuksesta. Mutta tästä nyt syntyy aika lailla kysymyksiä lainsäädännön tarpeesta tai tasapainosta, jonkinnäköisestä lähestymistavasta. Jotain on tehtävä, se on selvä. Joten kuka haluaisi nyt sitten aloittaa? Haluatteko te äh, aloittaa ja Gebhardillekin ter- tervetuloa ja Garces Ramon ja jos joku muu haluaa. Minullakin on tässä koko joukko asioita, mutta rouva Tuun ensin. Kiitos tästä esityksestä. Ikävä kyllä Andreas Schwab, joka on esittelijä, ei voinut olla paikalla, joten hän pyysi minua lukemaan tekstin, jonka hän on valmistellut joka hän oli tarkoitus äh, itse täällä lukea teille. Ensinnäkin hän on hyvin tyytyväinen siitä, että verkko- ja tietoturvadirektiivi ja kyberturvallisuusstrategia on vihdoin tänään käynnistetty Euroopan parlamentissa. Ottaen huomioon sen, että yhä enemmän on verkkoiskuja, äh, niin komission ehdotus äh, on tervetullut. Hän haluaisi muistuttaa muutamista suurista iskuista tai tapahtumista, jotka osoittavat, että miten lähellä ne ovat meitä kaikkia ja kuinka haavoittuvia me olemme tässä maailmassa, joka on yhä enemmän digitalisoitunut. Muutamia esimerkkejä. Kolme. 2007 hakkerit onnistuivat lähes halvaannuttamaan koko maan Viron. Yksityiset ja julkiset elimet eh, lamaantuivat. 2011 Sony PlayStation eh, yritys eh, hakkeroitiin ja miljoonien käyttäjien henkilötiedot varastettiin. Ja tässä kuussa huomattiin, että suuren saksalaisen lämmitys järjestelmävalmistajan tilanne on nyt hyvin haavoittuvainen, niin haavoittuvainen, että heidät voidaan, koko tehdas voidaan sulkea internetin kautta. Ja, yksi, ja jos äh, näin tehdään, jos, jos tämä äh, lämmityslaite yksityisen ihmisen kotona netin kautta suljetaan, niin tämä kyseinen henkilö joutuu kutsumaan paikalle korjaajan, joka käynnistää sen uudelleen. Ei edes puolella EUn jäsenvaltiosta ole kansallista kyberturvallisuusstrategiaa, joten tämä yhteinen lähestymistapa on sitäkin tärkeämpää. On kuitenkin hyvin tärkeää löytää tasapainoinen lähestymistapa asetuksen ja joustavuuden välillä tässä virtuaaliympäristössä, joka muuttuu jatkuvasti ja myös kehittyy jatkuvasti. Sen vuoksi esittelijä haluaisi hyödyntää tämän päivästä yhteistä keskustelua ja pyytää vastauksia muutamaan kysymykseen, joihin on vastattava tulevassa lainsäädäntöprosessissa. Verkko- ja tietoturvadirektiiviin. Hänellä on kolme kysymystä. Yhteen täällä jo vastattiin. No, hänen ensimmäinen kysymyksensä oli. Tarvitaan tasapainoa tehokkaan arviointikulttuurin teollisuuspuolella mutta kuitenkaan niin, että se ei johda minkäännäköiseen tällaiseen noudattamisluetteloon, joka on liian tarkka, liian hankala, tai että äh, ihmiset luulevat, että he ovat turvassa, kun he ovat täyttäneet kaikki vaatimukset. Miten komissio on ajatellut, että me saisimme aikaan tällaisen riskinarviointikulttuurin? Puhuitte paljon kustannuksista – en kyennyt lukemaan näitä taulukoita. Ne olivat liian pienellä. Me emme saaneet teiltä kuitenkaan tarpeeksi informaatiota siitä, kuinka te päädyitte näihin lukuihin. Tämä kysymys ei ole <laughs> Anders Schwabilta, vaan minulta. Toivon, että ne ovat luotettavia, koska ikävä kyllä minulla on juuri ollut hyvin huonoja kokemuksia Euroopan komissiosta, mitä tulee kuluarvioihin joten toivon todellakin, että tämä on nyt hyvin tutkittu. Ja olen vakuuttunut, että Andre Schwab haluaisi tietää, kuinka tämä on tehty. Sen lisäksi hän haluaa kysyä, tärkeä osa teidän ehdotustanne on läheinen yhteistyö jäsenvaltioiden ja yhteisen jäsenvaltioiden lähestymistavan ja EU-tason välillä. Esittelijä kiinnostaisi saada tietää enemmän äh, alla olevasta äh, ajatuksesta tästä turvallisuusvälineestä, koska meillä on ollut äh, suuria ongelmia IT-asioiden kanssa EU-tasolla, kuten Schengen-järjestelmä, tietojärjestelmä tai viisumitietojärjestelmä. tietojärjestelmä hämmästyttävää on myös se, että tässä yhteistyöverkossa ei ole kaikkia elimiä, eikä pitäisi olla holistinen lähestymistapa niin, että mukana olisi Enisan lisäksi Europol, Eurojust, EDPS ja niin edelleen koko tähän yhteistyöverkkoon. Andreas Schwabilla on myös kysymyksiä kyberturvallisuusstrategiasta – Vaikkakin NIS-direktiivi on käynnistetty, niin EUn kyberturvallisuuden lähtökohtana on kyberturvallisuusstrategia. Ja esittelijä pitää hyvänä sitä, että tässä on otettu monia eri näkökulmia esiin. Mutta siitä huolimatta jotkut komission todisteet tuntuvat hieman hatarilta. Te mainitsette online julkisen konsultoinnin viime vuodelta joka sai aika laihoja tuloksia, vain 160 vastausta. Me puhumme tässäkin valiokunnassa usein näistä komission julkisista kuulemisista, koska niihin tulee hyvin vähän vastauksia, koska komissio ei käytä kaikkia virallisia kieliä. Tämä 160 vastausta, riittääkö se, jotta voitte oikeuttaa valitsemanne lähestymistavan? Sen lisäksi esittelijä kiinnostaisi tietää, millä tavalla te aiotte varmistaa kaupallisesti herkkää tietoa silloin, kun, ilmoitu, kun näistä ähm, vahingoista tai hyökkäyksistä ilmoitetaan. Mitä sitten tulee vuoropuhelun kolmansien maiden kanssa, niin komissio puhuu tässä myös erilaisista kumppaneista, mutta siitä huolimatta suuri joukko kyberturvallisuudesta tulee alueelta, jotka eivät ole niin samankaltaisia. Millä tavalla te aiotte hoitaa nämä tekijät? Esittelijä painottaa, että hän odottaa mielenkiinnolla tulevia keskusteluita ja yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja muiden toimielinten kanssa. Ja että agenda, esityslista näyttää seuraavalta. Tänään 25. huhtikuuta vaikutusten arviointien esittely, kuuleminen 18. kesäkuuta, lausuntoluonnoksen käännös 20. kesäkuuta valmiina, ja siinäpä sitten se päätöslauselma äh, esitys kyber, kyberturvallisuusstrategiasta esittely 25. huhtikuuta. Jatkanko? Äh, luonnoksen käsittely 7. toukokuuta ja määräaika tarkistuksille 27. toukokuuta. Ja sitten tarkistusten käsittely 18 kesäkuuta ja tämä olisi tarkoitus hyväksyä valiokunnassa joku 8. tai 9. heinäkuuta ja täysiistunto on suunnitteilla syyskuuksi. Tässä se, mitä tiedän aikataulusta. Kiitos. Well, thank you, uh, and thank you, Kiitoksia tästä valmistelevasta työstä. Olet lukenut tämän vaikutusarvioinnin niin myös, ja nyt varmaan saamme vielä vastauksia. Sitten Ergases Ramon. No. Um, uh, then... Ja Rova Ryyle. Ja minullakin on jotain kommentteja. Olen myös varjoesittelijän tässä. Ergases Ramon. Sí, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kun tänään ensimmäistä kertaa keskustelemme aiheesta. Tässä on kyse parlamentin tekemän työn alkuvaihe varsin valtavan monimutkaisessa äh, asiassa, niin kuin jo kävi ilmi tästä esityksestä ja asiakirjoista, joilla, joita meillä on jaettu. Tämä vaatii valtavasti työtä, kun yritetään löytämään parhaimpia ratkaisuja ongelmiin, joita täällä on esitetty. Mielestäni on kaksi aluetta, jotka huolestuvat minua aivan erityisesti tällä hetkellä. Aluksi sanoisin, että jotkut ajatukset, joita kollegani esitti, niin jaan ne Ja koska niihin tulee vielä vastaamaan, niin en puhu niistä. Mutta on kaksi asiaa, jotka ottaisin esille. Ensinnä, miten määritellään suhde näiden tämän direktiivin välillä, jota nyt käsittelemme, ja miten se liittyy verkkoturvallisuusdirektiiviin. Se myös tulee jatkossa esiin. Ne tietenkään eivät ole saman, samoja kysymyksiä, mutta ne liittyvät lähes toisiinsa. Haluaisin tietää, miten komissio näkee nämä yhteydet, keskinäiset suhteet näiden kahden asian välillä. Tämä oli ensimmäinen kommentti. Sitten toinen kysymys. Tämä liittyy kuluttajan oikeuksiin, yleensäkin kansalaisuuskysymyksiin. Oikeus voida käyttää verkkoja niin, että niihin käyttöön liittyy takeet, ei vain turvatakeet tai turvallisuusvaatimukset. Tietysti se on tärkeää, mutta myös pitää ottaa huomioon, milloin että ei va- rajoiteta ihmisten vapauksia. Tässä on kyse näistä perusvapauksista kansalaisilla, miten tämä toteutuu uusien teknolo- teknologioiden yhteydessä. Ja mitä tapahtuu kaikissa näissä verkoissa eri tavoissa, joilla tämä uusi todellisuus tavallaan välittyy. Sitten kolmas alue taloudellinen puoli. Siihen jo viitattiin aiemmassa puheenvuorossa, mutta kun näin näitä lukuja, joita täällä väläyteltiin tai esiteltiin, missä vaiheessa tämä taloudellinen tutkimus laadittiin minä ajanjaksona? Tutkimus tehtiin ja Miten päädytte juuri näihin konkreettisiin lukuihin, koska toisaalta puhutaan miljardeista, toisaalta tai viidestä sadasta tuhannesta eurosta, joka täällä on, puhutaan pk-yrityksistä, on suuria eroja lukujen välillä. Siis milloin tämä taloudellinen tutkimus tehtiin ja miten päädyttiin näihin määriin. Ja vielä lopuksi, onko laadittu tutkimusta tai analyysi siitä, minkälaiset oli suhteet, miten julkiset investoinnit vaikuttavat tehokkaasti Kuuteen tämän direktiivin kohdalla ja miten se vaikuttaa sitten markkinoihin ja minkälaisia muita vaikutuksia siitä syntyy jatkossa julkisella sektorilla. siis julkiset investiot, samoin äh, yksityisen sektorin investoinnit ja hyödyt julkisella sektorilla, miten ne näkyvät tässä minun alkuvaiheen ajatuksiani. Ja kun ajatellaan tätä aikataulua, joka meillä on, niin meidänhän täytyy kokoontua montakin kertaa ja keskustella sitten jatkossa vielä yksityiskohtaisemmin. Kiitos. Thank you very much for those uh, very valuable. Kiitos näistä hyvin arvokkaista Ranskasta. Edustaja Ryyl, haluatteko te puheenvuoron? No, minä sitten tässä erityisesti kääntyisin äh, samankaltaisten huolenaiheitteni kanssa kuin Karsan äh, Hamon. Ja haluaisin äh, nimenomaan keskittyä tähän teidän välineiden valintaanne, koska tällaiset laajemmat kansalliset yhteistyö suunnitelmat ja tiedonvaihto ja hätäjärjestelmät ovat asioita, joiden parissa jäsenvaltioiden tulisi työskennellä. Mutta tarvitaanko tähän laillista välinettä vai ei, se ei ole ihan selvää, mutta ymmärrän kuitenkin ajattelun tässä takana. Minun suurin huolen aiheeni on kuitenkin tämä koko kysymys vaatimuksista, joita eh, on ehdotettu. Ja minusta ne ovat hyvin laaja eh, järjestöluettelo. Jos katson artiklaa 14, joka on tämä ratkaiseva, niin jäsenvaltioiden täytyy huolehtia siitä, että julkiset eh, hallinnot ja markkinatoimijat ryhtyvät kunnollisiin järjestäytymistoimenpiteisiin, jotta ne voivat valvoa käyttöjärjestelmiensä. No tämä nyt tuntuu minusta hyvin laajalta toimenpiteeltä jäsenvaltioille täytäntöön panna. Ja se on myös hieman epämääräinen. Mutta jos puhutaan tällaisesta riskin hallinnasta, se on hyvin avoin konsepti. Ja ajatellen teidän kustannuksia, jos te äh, haluatte täytäntöön panna tämän ja vaaditte kaikkia julkishallintoja ja markkinatoimitsijoita, jotka ovat mukana äh, ulkopuolella sähköiset toimijat, jotka, jotka katetaan erikseen, niin tämä on äh, aikamoinen äh, laaja joukko, eikä se minusta nyt heijastunut tuossa kustannusarvioissa. Esimerkiksi täytäntöön panossa se ei heijastunut mielestäni siinä kovin hyvin. Jos te käytätte nyt miljardin per Eurooppa vai, vai per sektori vai... Tämä ei nyt... Tässä ei esimerkiksi ollut... Tässä oli noudattamisen aiheuttamat kulut, mutta ei täytäntöönpanoa kuluja. Ja kysymys kuuluukin, onko parempia keinoja hoitaa tämä asia. Voisi esimerkiksi tehdä yhteistyötä laitteiston toimittajien kanssa ja huolehtia siitä, että laitteistot ja ohjelmistot ovat yhteen sopivia, samoin kuin kyberturvallisuusteknologia ja toimenpiteet. Onhan sitten myös kaiken näköisiä vapaaehtoisiakin toimenpiteitä, sertifiointitoimenpiteitä. Tuntuu siltä, että olisi muitakin järjestelmiä, joiden pohjalta työskennellä kuin direktiivi, joka on muotoiltu aika epämääräisin termein, koska kuitenkin kysymyksessä on hyvin tärkeä sisämarkkinatoimenpide. Te sanotte, että jäsenvaltioiden pitää huolehtia siitä, että vastuuviranomaisilla on kaikki keinot toimia mutta missä sitten ovat äh, tämän kustannukset? Koska tämähän vaatisi äh, kokonaisen äh, kaartin koulutettuja ihmisiä, jotka sitten lähtisivät tutkimaan kaikkia yrityksiä ja julkishallintoja ja katsoa, että noudattavatko ne standardeja. Ja minun todellinen huolenaiheeni on se, että en ole ihan vakuuttunut, kun ajatellaan nykyistä tilannetta ja julkisten menojen leikkaamista, niin tämä ei välttämättä oteta, tätä ei oteta positiivisesti vastaan jäsenvaltioissa. Vai haluatko jäsenvaltiot innolla tässä mennä eteenpäin? En tiedä. Ja kun puhumme strategiasta, tämä strateginen asia oli se, mistä olin eniten huolissani. Ja omassa meidän oma vaikutusten arviointiyksikkömme, varmaan olette nähneet tämän raportin, niin siellä tehtiin tämä sama huomio teidän vaikutusten arvioinnistanne lainaan, ottaen huomioon se, että pitäisi ottaa tai huomioida myös suhteellisuus. Ja komissio täytyisi huomioida kaikki kustannukset eri tasoilla, turvallisuus ja myös vapaaehtoiset toimenpiteet ja olisi voinut sitten verrata näitä kustannuksia toiseen mahdolliseen lähestymistapaan, mutta te olette jättäneet kokonaan pois nämä vapaaehtoiset toimet. Me haluaisimme tähän vastauksen teiltä. Ehkä minä, tai siis lähestynkö tätä nyt oikeasta suunnasta vai onko teillä jotain mielettömän hienoja argumentteja lainsäädännöllisen lähestymistavan puolesta? Thank you, thank you very much. Kiitoksia hyvistä pätevistä kommenteista. Tein nyt parhaani, kun yritän vastata järjestyksessä. Ehkä aloitan kustannusten laskennasta. Lähteiden luettavuus. Me luotimme yksityisten analyysien tietoihin esimerkiksi pitää pitää mielessä se, että kun ajatellaan tällaista laajaa sektoria, niin tietoja on hyvin vaikea saada. Me käytimme, vaikutus, vaikutusarviointi tehtiin viime vuonna ja käytimme parhaimpia tietoja, joita saatavissa oli. Kaikkein uusimmat, parhaimmat tiedot olivat pohjana. Kun tietoja, dataa ei ollut saatavissa, niin silloin meidän täytyy laatia tässä teoreettisia maksimilukuja tietyn vaihtelun. Ja tällä saralla ei ole ollenkaan epätavallista, niin kuin aikaisemminkin sanoin, Coopers waterhouse tutkimuksen mukaan, kun he arvioivat kustannukset turvallisuusrikkomuksista, niin silloin he antavat tällaisen vaihteluvälin 1500 13 Kansallinen tarkastusvirasto yhdessä kuningaskunnassa on arvioinut kustannukset kyberrikollisuuden kohdalla. Se olisi noin 11-25 miljardiin e- puntaan. Siis ei tämä ole olekaan epätavallista tällä sektorilla tiedossa on, on tämmöisiä haarukkoja eri mahdollisuuksista. Kaikki luvut, jotka löydätte tutkimus vaikutusarvoista, ovat tällaisia konservatiivisia, varovaisia lukuja. Joskus mitä me teimme, oli, teimme niin, että olimme, pohdimme maksimi lisäkustannukset teoriassa, joita syntyisi EU-lainsäädännöstä. Eh, e aivan erityisesti Tämä tehtiin, tai herra Tuun, herra Tuun kysyi siitä, miten laskimme kustannukset, koska, koska jos otetaan huomioon hallinto ja infrastruktuurin tarjoajat, me laskimme eron kohdetaso kulutuksen mukaan parhaimpien käytäntöjen mukaisesti. Tämänhetkinen ideaali taso on 6,6 prosenttia IT-budjetista jossakin yrityksessä. Ja sitten ero tämän ja tämänhetkisen kustannustason, todellisen kustannustason välillä eri sektoreilla – kohdetasoa sopeutettiin, otettiin huomioon kulutuksen luonnollinen lisääntyminen, koska eihän tämä pysy stati, staattisena, vaan se ei lisääntyy, koska niin kuin aikaisemmin jo sanoin, näitä tapahtumia, insidenssejä syntyy yhä enemmän ja rikollisuus on yhä hienostuneisempaa, teknisempää ja tämä jo osoittaa, kuinka konservatiivisia laskennoissa me olemme olleet, me tulee kustannuksiin. Kokonaismaksimimäärä ja tämä voidaan tässä Valksanomastakin vetää johtopäätöksellä, mutta se on maksimi teoreettinen taso, on kolme miljardia euroa koskien kaikkea 44 000 yritystä ja hallinto, hallintokoneistoa myös, joihin tämä, tämä koskee. Mutta tämä pitää, tätä pitää sitten laskea heekat pohjalta, koska kaikki nämä yritykset, esimerkiksi pankit, ovat tietojen valvojia. Jo nyt ne ovat velvoitettuja käyttämään turvallisuusvaatimuksia tietosuojalainsäädännön puitteissa. Uskon, että joitakin lisämenoja syntyy johtuen tästä ehdotuksesta, jotka sitten lisätään näihin turvavaatimuksiin, jotka jo nyt on käytössä. Ja tämän takia tämä vaihto, vaihtelevuus löytyy. Mistä näitä lukuja voidaan puolustella, ja ne ovat, niin kuin sanon, varsin varovaisia arvioita vasta. Mitä tulee tämän direktiivin ja miten se liittyy kyberrikollisuusdirektiiviin, tätä kai tässä tarkoitettiin, kun hyökätään tietojärjestelmiä ja tietorakenteita vastaan. Tämä suhde minun mielestäni on sellainen, että ky- kyberrikollisuusdirektiivi on rikosoikeuden direktiivi. Se tekee verkkohyökkäykset rikolliseksi siinä. Sen mukaan on rikollista, tai siinä on yleisiä määritelmiä verkkorikoksista, hyökkäyksistä – EU-ssa. Ja me emme tässä käsittele verkkorikollisuutta. Ei meitä nyt oikeastaan koske, miten joku hyökkäys luokitellaan, määritellään rikolliseksi toiminnaksi. Meitä taas tässä kiinnostaa, miten voidaan parantaa verkkojen kestävyyttä, että paremmin valmistaudutaan ja käytän ennalta suojaavia keinoja. Meitä siis koskee siviilioikeudelliset toimet tai toimet, joka sitten toivottavasti vähentää hyökkäysten määrää ja miten se sitten vaikuttaa talouteen ja yhteiskuntaan laajemmin. Edustaja Tunte, otitte esille sen, kuinka me tasapainoitamme riskihallinnoinnin ja kannustamme tällaiseen riskinhallintakulttuurin konkreettisiin keinoin ja toimenpitein. Tässä tapauksessa on tärkeää pitää mielessä, että kyberturvallisuusstrategia käyttää tällaisia toimenpiteitä, jotka tavallaan sivutoimenpiteitä direktiivin suhteen. Olemme juuri aloittaneet eh, verkkoturvallisuusfoorumin. Tämä on tällainen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussuhde, jossa teollisuuden ala ja julkinen sektori toimivat yhdessä ja pyrkivät identifioimaan parhaimpia tapoja toimia. Ja sitten puhutaan myös, tähän liittyy myös kannustimet. Näin voidaan rohkaista Äh, yrityksessä käyttämään näitä keinoja. Niin puheenjohtajalle ehkä se, että me olemme täysin tietoisia, että mitään yhtä ainoaa loistoratkaisua ei löydy. Direktiivi ei ole pysty kuvaamaan, kertomaan, minkälainen turvallisuusratkaisu täytyisi ottaa käyttöön. Olen tässä teidän kanssanne samaa mieltä, edustaja Tuun, että se olisi todella synnyttää tällaisen rastiruutuun kulttuurin, jota me haluamme välttää. Tarvitaan kriittistä tietoa infrastruktuurista, jotta voidaan identifioida vaarat ja riskit ja laatia sellaisia toimia, jotka ovat suhteessa riskien kokoon. Siis turvallisuustoimien käyttöönottoa, jotka ovat suhteellisia ottaen huomioon riskin vakavuuden, joka on tunnistettu. Yhteistyömekanismin puitteissa jäsenvaltiot vaihtavat siis tietoa, niin kuin täällä sanottiin, ja tämä eh- saattaa syntyä jännitteitä sen välillä, että on velvollisuus jakaa tietoa ja toisaalta pitää täyttää te- tietosuojasäännöt. Haluaisin kiinnittää huomionne johdon kappaleeseen 39 ehdotuksessa, missä toteamme, että tiedon jakaminen on tarpeen, jotta voidaan täyttää lailliset velvoitteet ja näin voidaan täyttää julkisen edun mukaiset tavoitteet, joihin, direkti- joihin direktiivissä pyritään. Ja täällä viitataan myös artiklan 7 tietosuojadirektiivissä. Tämä on otettu huomioon tekstissä. Se seikka, mm. Niin yksi seikka liittyy ehkä enemmän strategiaan kuin näihin direktiiveihin, mutta se seikka, että uhkia tulee maista, jotka välttämättä ole samoilla poliittisilla linjoilla. Olemme täysin tietoisia tästä uhasta ja kaikki toimenpiteet direktiivissä soveltuvat oikeastaan kaiken tyyppisiin hyökkäyksiin riippumatta niiden luonteesta. Voi olla kyseessä luonnonkatastrofi, tulva, inhimillinen erhe, verkon äh, huolto tai kyberrikollisuus tai vakoilu, jonka to- suorittajana on ulkomainen valtio. Täällä on myös tällainen ekstraterritoriaalinen lauseke. Direktiiviä sovelletaan kaikkiin äh, välikohtauksiin, joita syntyy Euroopan unionissa riippumatta, mistä ne ovat peräisin. Sitten tuli hyvä kommentti puheenjohtajalta. Miksi tarvitsemme kolmannen pilarin turvallisuusvaatimuksia, joita pitäisi soveltaa yksityisellä sektorilla ja julkisessa hallinnossa ja sitten tähän liittyy myös kustannukset. Me uskomme, että ilman kolmatta pilaria koko korttitalo linna romahtaisi. Miksi? No ensinnä äh, on välttämätöntä jakaa hyvällä tavalla tietoa, olla, saada aikaan hyvä kumppanuus julkisen ja yksityisen sektorin välillä niin, että yksityinen sektori omistaa äh, infrastruktuurin internetiä ei hallitus omista, vaan pikemminkin yksityinen sektori, joka sitä myös hallinnoi yksityinen sektori yleisesti ottaen on varsin vastentahtoinen jakamaan tällaista tietoa. Tämän olemme todenneet vaikutusarvioinnin yhteydessä suurin osa insidensseistä tapahtuu ilman, että niistä tulee mitään ilmoitusta. Niitä ei edes huomata. On vain pieni prosenttiosuus tapauksista, joista tulee julkista tietoa, ja ne tulevat sitten yleensä julkisuuteen vasta, kun on liian myöhäistä. On olennaisen tärkeää, että on tällainen vel- ilmoitusvelvollisuus olemassa kahdestakin syystä. Ensinnä sen takia, että il- ilmoitusvaatimuksen mahdollista sen, että verkon hallinnointiviranomaisi viranomainen voisi antaa uskottavuutta uskottavamman, voisi laittaa uskottavamman strategian ja toimia myös uskottavammin reaktioissaan. Sitten toinen syy, tämä on tavallaan tikkuna tai keppinä yrityksille. Tämä on riski, jos tietoita jaetaan. Siis yritykset ovat huolellisempia riskien identifioinnissa. Kaikki insidentit eivät ole sellaisia, joista pitää ilmoittaa, vain kaikkein vakavimmat tapaukset, jotka vaarantavat ydinpalvelut, jotka, joita näitä, nämä yritykset tarjoavat esimerkkinä. Televiestintäsektorilla siellä on ihan samat vaatimukset käytössä tähän mennessä ilmoitettujen insidenssien määrä EU-tasolla on vain 61 tapausta. Viranomaiset saaneet ilmoituksen vain 69 tapauksesta. He tietysti odottavat, että näiden tapausten määrä sitten, kun koko prosessi sujuu vähän rivakammin, niin tämä määrä tulee lisääntymään. Mutta kaikkia insidenssejä ei tarvitse ilmoittaa, joista yritykset kokevat. Edelleen löydätte nämä tiedot kaikki vaikutusarvioinnista. Sitten suosituksiin perustuen ja Enisan arvioihin, peruste, arvioihin perusteiden vain 10-20 prosentin invoituksista ovat sellaisia, joissa tarvitaan tutkimu, tutkintaa seurauksena. Tässä on tämä mittakaava. Ja me olemme antaneet lukuja ja näitä kaikkia kysymyksiä arvioidaan vaikutusarvioinnissa. Ihan lopuksi. Tilanne, joka nyt vallitsee riskinhallinnassa Euroopassa, ei ole kovin vakuuttavaa. Ja, mm, Yksi asia tuli varsin nopeasti esille julkista konsultaatista 31 prosenttia vastaajista ei harjoita minkälaista riskinhallintaa ja 54 prosenttia vastaajista ja, kaikista, ja kaikki nämä yritykset ovat yritykset, jotka tuntevat nämä asiat hyvin, ne toimivat turvallisuusalalla, niillä ei edes ole budjettia, jota käytetään verkkoturvallisuuteen. Joten meistä on todellakin tarvetta. Ehkä tämä nyt ei ole ratkaiseva argumentti, mutta tässä on kuitenkin tarpeeksi aihetta tutus, var, varmistaa tämä asia. Sitten vielä yksi asia, jonka otan esille. Edustaja tuunutti sen esille. Europolin ja Eurojustiin osallistuminen yhteistyöverkkoon, verkostoon. Yhteistyö Verkko rakentuu työlle, jota tähän mennessä on tehty Euroopan jäsenvaltioiden foorumissa, jossa käsitellään verkkoturvallisuuskysymyksiä. Se tulee kattamaan kansalliset verkkoturvallisuusviranomaiset, komissio ja ENISA siis on tässä taustalla. Sitten vielä yksi tärkeä kysymys direktiivistä. Jos NIS-viranomaiset e tulevat tietoisiksi jostakin tapauksesta, joka näyttää riko, rik, rikollista toimintaa, heidän pitää ilmoittaa asiasta Europolille. Direktiivissä on mukana mekanismi, jolla varmistetaan parempi yhteistyö lainvalvontatahojen ja verkko... Mm, turvallisuustahon välillä, jossa keskitytään turvallisuuspuoleen. Kiitoksia. Well, thank you very much. The, uh, well, we, it's been extremely... Kiitos. On ollut uh, todella hyödyllistä käydä tämä pikkukeskustelu. Haluaisin nyt vain tarkistaa ennen kuin me päätämme tämän keskustelun. Haluaako joku kollegoista vielä ottaa esiin jotain muita asioita? Ihan lyhykäinen asia Rova Tuunelta. Meillä on aikaa. Kiitos teidän vastauksistanne. Te vastasitte hyvin tarkkaan kohta kohdalta, mutta yhdestä asiasta en nyt oikein ole varma. Ymmärsittekö te kysymystä, jonka Andres Schwab esitti? Tämä vuoropuhelu kolmansien maiden kanssa, jossa komissio sanoi, että erityis, erityisesti keskitytään samanmielisiin kumppaneihin, jotka jakavat EUn näkemyksen. Entä sitten ne maat, jotka eivät ole samanmielisiä EUn kanssa? Miten vuoropuhelu heidän kanssaan? Minusta ehkä tässä oli nyt pieni väärinkäsitys. I, I had not fully grasped the, the, the question. Niin olen anteeksi, en ymmärtänyt sitä kysymystä ihan täysin. Mutta ehdottaisin, että annetaan ulkoasiointohallinnon asian edustaja tähän vastausmahdollisuus. Hieno mahdollisuus että ensimmäinen kerta, kun meillä on ketään ulkosuhdehallinnosta puhumassa meidän valiokunnassa, eli tämä on historiallinen tapahtuma. Olkaa hyvä. So thank you for, for the floor. Um, I... Kiitoksia puheenvuorosta. Niin oli juuri tässä kertomassa syitä, minkä takia tässä on tämä lähestystapa. Kyber avaruus on myös diplomaateille uusi alue ja ihmisille, jotka käsittelevät kaikkein tärkeimpien alueiden turvaamista, kansallisen turvan luomista. Ja uhat Euroopan suuntaan tulevat noista muun, ajattelutapa maista. Ja olemme nyt aloittaneet vuoropuhelun näiden maiden kanssa, jotka ovat uhkana. Ja minkä takia meillä on tämä lähestymistapa on, syy on se, että haluamme tietää, että nämä, nämä maat, nämä uhkaamaat, me haluamme nähdä, haluatko, tuotko ne sitten enemmänkin näiden keskitettyjen internetin valvoja maiden kanssa, vai ovatko he meidän kannallamme enemmänkin? Eli yritetään pitämään internet avoimena ja yhteen toimivana. Tiedätte varmaankin, että täällä diplomaattipiireissä on tämän aiheen piirissä paljon kiistaa. Eli pyritään saamaan nyt järkevää keskustelua kansainvälisistä asioista. Olemme päättäneet, että pitäisi aloittaa niiden kumppanin kanssa, joiden kanssa voidaan keskustella ylipäänsä. Mutta myöskin muidenkin kanssa pitää keskustella, mutta aloitamme muun muassa Kiinan kanssa tällä keskustelun kanssa. Mutta että luodaan ensin normit ja säännöt kyberavaruuteen, niin se pitää aloittaa jostain. Ja pyrimme, pyrimme tekemään nyt sitten näiden eurooppalaisen verkko- ja turvajärjestön kautta, ja sitten Australian ja Amerikan kanssa ja muiden ASEAN alueen kumppaneiden kanssa. pyrimme täälläkin luomaan luottamusta herättäviä toimia – eikä pelkästään kansainvälisessä turvallisuudessa ja rikosoikeudessa kyberavaruusasioita. Myöskin kansainvälinen humanitaarinen laki, joka katsoo siis rauhan asioita, niin tämä ei kannata taas kyberavaruutta. Että tässä on tiettyjä vaaroja olemassa. Pitää katsoa, että on tiettyjä sääntöjä olemassa kansainvälisellä kentällä tämän asian huomioon ottamiseksi. Uh, just uh, one point from me. Um... Vielä yksi asia minulta. Te vastasitte minun kysymykseeni näistä tiedo- tai näistä mm, ilmoitusmenettelyistä. Olen täysin tietoinen näistä eri e, direktiivien edellytyksistä, mutta Tämän, tämän pieni kommentti teille. Yksi asia, jota parlamentti vastusti, oli se, että meillä on, että nämä edellytykset, joista pitää turvallisuusongelmissa ilmoittaa, oli delegoitu säädös. Ja siinä päätettiin näistä ehdoista – Eli eh, tilannehan on hyvin monimutkainen ottaen huomioon, miten vaikeata esimerkiksi neuvoston kanssa on eh, neuvotella delegoiduista säädöksistä. Trilogeissa näistä on puhuttu. Mutta tosiasia on, että tässä tapauksessa me todennäköisesti, jos me hyväksymme tämän, mihin suuntaan ollaan menossa, menossa niin ehdottaisin ehdot, esittelijälle, että emme käyttäisi delegoituja säädöstä. Olen vakuuttunut, että neuvosto olisi täysin samaa mieltä kanssamme. That was more a uh, comment than yes, a question. the, oli enemmänkin kommentti kuin kysymys. Our legal service, uh, we insisted... Juridinen yksikö vaatii, että juuri tällä tavalla tämä saataisiin mukaan etuksen ja me kyllä olemme ihan avoimia keskustelemaan tämän säädöksen luonteesta. If I just... Anteeksi vielä. Ihan viho viimeinen asia tästä tietystä kysymyksestä. Ei varmaan ole mikään yllätys teille, että verkkooperaattorit ja sähköisen viestintäpalvelun tarjoajat ovat pitkälti uuden 14 artiklan takana ehdotuksessa, koska he uskovat, että eri operaattorit ilmaskäyttävät heidän verkostojaan ja turvallisuus käyttävät hyväkseen. Ja sitten on myös tällaista kilpailuala ei ole tasapuolinen. He valittavat äänekkäästikin siitä, että heiltä vaaditaan 14 artiklan turvallisuusvaatimuksia. Jotkut sitten tulevat markkinoille eivätkä joudu täyttämään samoja vaatimuksia. Ja, ja e, he ovat tyytyväisiä ehdotuksesta. E, myös tämä velvollisuus ilmoittaa insidensseistä e, velvoittaa näitä pääinternet-yrityksiä. Kiitokset Giuseppe, kun tulit tänne ja vastasit meidän kysymyksiimme. Tämä on hyvin tärkeä asia. Haluaisin kiittää Anders Schwabia hänen poissaollessaan ja kiittää äh, hänen tilalleen tullutta henkilöä ja äh, muitakin täällä. Ja päätän tämän asian esityslistalla ja saman sitten päätän valiokunnan tämänpäiväisen kokouksen. Seuraava kokous on tiistaina 7. toukokuuta kello 9-12.30, joka on ainoa kokous sillä viikolla. Ja seuraava täysikokous on sitten toukokuun 27. muistaakseni oli. No, silloin meillä on täysikokous. Eli kahden päivän kokous toukokuussa ja toivottavasti olette sitten internetissä mukana. Which day was it? 29th and 30th of May. Okay. So thank you all very... Kiitos. Mukavaa aurinkoista loppuiltaa. Näen jo kuinka ihmiset kiiruhtavat eh, Luxemburgin aukion baarien terasseille. Me lähdemme tässä valmistelemaan seuraavaa trilogiaa. Kiitos.